Proszę Państwa, prawie z kwadransem akademickim rozpoczynamy. No niin. akademinen vartti on kulunut, eli nyt voimme aloittaa. Koko sääntö kolmeen osaan. Tänä iltapäivällä ja huomenna sitten koko päivä. Eli varmaan ei ole mitään huomautettavaa esityslistaan, eli voimme aloittaa ja ilmoitusasiana voin kertoa, että tämä kokous välitetään internetissä. Kaikki kielet ovat käytössä paitsi Malta, Viro, Slovakia ja Iiri. Ja sitten pöytäkirja hyväksytään normaalin tapaan. Ja sitten kohta neljä Esittelijänä on Marit Paulsen. Bolan täytyy lähteä nimittäin aikaisemmin pois. Ja nyt sitten Aguilera on vitoskohdan esittelijä, eli asia, joka liittyy lääkerehuun ja direktiivin kumoaminen. Ja Olemme sopineet näiden esittelyiden kanssa, että vaihdamme kohdat 4 ja 5 toisinpäin, eli aloitamme kohdasta 5. Maatalousvaliokunta on tästä vastaava valiokunta ja ympäristövaliokunnasta saamme lausunnon. Ja pyytäisin, Aguilera sitten esittelee tämän aiheen. Ja hän esittelee meille tämän tärkeän aiheen, eli lääkerehon valmistusmarkkinoille saattaminen ja käyttö. Ja meillähän on samantyyppisiä aiheita, joita pitää käsitellä tänään. Tämä liittyy näihin lääketuotteisiin, eläinlääkkeisiin, ihmisille ja eläimille tarkoittuihin lääkkeisiin ja laajemmin eläinten terveyteen liittyviä kysymyksiä. Eli tämä on hyvin keskeinen ja monimutkainen aihe. Ja pyytäisin nyt sitten, että alustatte aiheen. Ja täällä on sitten vierailijaryhmä Puolasta, Posenista. He erikoistuvat nimenomaan näihin kysymyksiin. ja toivotan heidät lämpimästi tervetulleeksi. Ja minä olen käytössä, jos teillä on sitten tämän jälkeen jotain kysymyksiä. Eli siis valiokuntakokouksen jälkeen olen käytössänne. Ja teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Bueno, buenas tardes. No niin, hyvää iltapäivää. Haluaisin toivottaa opiskelijat tervetulleeksi ja olemme totta kai käytettävissänne. Kuten puheenjohtaja totesi, eli voitte kääntyä meidän puolemme, jos tarvitsette jotain. Niin, puheenjohtaja, en tiedä paljonko minulla on aikaa tähän alustukseen. Koitan puhua lyhyesti. Eh, bueno, eh, quisiera, voy a ponerle... Niin, aika ei ole paljon. El reglam... No niin, eli tämä asetusehdotus, joka liittyy näiden lääkerehun käyttöön. Tämähän liittyy läheisesti näihin kahteen muuhun asetukseen, eli eläinlääkkeisiin ja sitten uuden eläinlääkeviraston perustamiseen. Ja heti alusta pitäen haluan tehdä selväksi, siis onko nyt jotain tulkkausongelmia Saksan kanssa ehkä. No niin, nyt taitaa toimia. No niin, ongelma on ratkaistu Saksan tulkkauksen suhteen. Eli meillähän on tämä tärkeä asetus jo voimassa. Ja tämähän on mielestäni ja monien muiden mielestä tärkeä kysymys. Myöskin Lin totesi, että olisi ihan sopivaa, että tätä asetusta käsitellään samaan aikaan kuin asetusta, joka on tämä pääasetus liittyen eläinlääkkeisiin, koska monet kysymykset vaikuttavat toisiinsa, joten ei olisi kovin loogista hyväksyä toinen asia ilman, että käsitellään samanaikaisesti sitten näitä eläinlääkekysymyksiä. Eli nyt voin sitten lyhyesti kertoa teille Tiedän, että te olette tähän asiaan jo tutustuneet, mutta esittelen teille nyt nämä kaikkein tärkeimmät kohdat tästä asiakirjasta. Ja totta kai olen sitten valmis vastaamaan kysymykseenne. Lääkerehu on tehokas väline, jotta voidaan sitten käsitellä eläinryhmiä, ei yksittäisiä eläimiä, vaan erityisesti se on hyvin tehokas kun ajatellaan tällaisia eläinryhmittymiä. Ja tällä tavalla voidaan taata se, että jaetaan tasaisemmin ja vakaammin tätä rehua. Ja näin jokainen eläin saa saman verran lääkettä tämän lääkerehun kautta ja oikean annoksen, jotta hoito olisi tehokkaampaa. Eli tämän halusin tehdä heti selväksi. Eli mitä tulee näihin eläinryhmiin, niin tällainen hoito siis koskee ryhmiä eikä yksittäisiä eläimiä, ja se on tehokkaampaa, koska se jakautuu tasaisemmin. Lääkerehu rehu on ainoastaan yksi näistä hoitovaihtoehdoista, kun mietitään lääkkeiden annostelemista suun kautta. On sitten muita, kuten tällaiset nestemäiset lääkkeet, eli että lääkettä voidaan laittaa eläinten juomaveteen. Tai sitten kun karjan kasvattaja hoitaa eläimiä, niin hän voi laittaa käsin myöskin jotain lääkkeitä rehun joukkoon. Eli lääkerehu on vaihtoehto. Ja minun mielestäni, siis omasta mielestäni, tämä johtaa tasaisempaan jakautumiseen. Mutta tämä on siis yksi vaihtoehto muiden joukossa. Meillähän on sääntöjä, joita on ollut voimassa lääkerehun liittyen. Ja nyt sitten, kun hyväksytään tämä asetus lopullisesti jossain vaiheessa, niin nämä säännöt liittyvät sitten myöskin merkintälainsäädäntöön, rehuhygieniaan ja sitten kaupallisiin sääntöihin, jotka liittyvät rehun ja lisäaineiden käyttöön. Uudessa eläinlääkeasetuksessa on määritelty nämä perussäännöt, jotka liittyvät eläinlääkkeisiin, ja osa niistä käytetään sitten lääkerehon valmistamiseen. Mitä tulee näiden eläinlääkkeiden oikeanlaiseen käyttöön, niin minun mielestäni se pitäisi ratkaista nyt tässä eläinlääkeasetuksessa. Ja näin ollen ehdotus, joka liittyy lääkerehuun, kuten alussa totesin, niin tätä asiaa pitää käsitellä saman aikaisesti tai ehkä hiukan myöhemmin kuin tätä pääasetusta, joka liittyy siis eläinlääkkeisiin. Tämä asetusehdotus, joka liittyy lääkerehuun, päivittää voimassa olevaa lainsäädäntöä vuodelta 1990. Eli tässä nyt on kulunut vuosia ja kaikki mitä on tapahtunut kokemuksia on saatu, niin voimme kaikki huomata, että kyseessä on todellakin asetus, joka on jo vanhentunut, ja me tarvitsemme nyt uudet säännöt. Myöskin mielestäni on parempi, että kyse on asetuksesta eikä direktiivistä, ja olen iloinen tästä komission päätöksestä, koska direktiivin soveltaminen ja nämä säännöt, joita tälle, tähän mennessä on sovellettu vuodesta 90 lähtien. Direktiivi 90-167. Siinä on tiettyjä merkittäviä puutteita, ja sen täytäntöönpano on ollut hyvin epätasaista eri jäsenvaltioissa. On ollut paljon eroja, kun katsotaan sitä, millä tavalla tämä, tätä direktiiviä on sovellettu eri jäsenvaltioissa. Ja nyt kaikissa jäsenvaltioissa on sitten sitten hyvin erilainen tilanne. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys ja se edellyttää, että toimimme samantyyppisesti kaikkialla. Ja meillä on nyt sitten asetus, koska kaikkien jäsenvaltioiden täytyy noudattaa sitä samalla tavalla. lääkärihun liittyvät erityiset säännöt. Tämäkin haluan ottaa esille, ja tämä on mainittu mietinnössä. Se ei saa johtaa minkäänlaiseen syrjintään, kun ajatellaan tätä hoitovaihtoehtoa, eli lääkerehua, verrattuna muihin suun kautta nautittaviin eläinlääkkeisiin. Rehun liittyy oma asetuksensa mutta tämä ei saa johtaa siihen, että syrjittäisiin muita hoitomuotoja. Siihen ei ole mitään teknisiä tai analyyttisiä syitä. Eli mitään syrjintää ei saa esiintyä. Meidän pitää olla vaativia, mitä tulee eläinlääkkeiden käyttöön kaikissa hoitovaihtoehdoissa – ei enemmän toisissa kuin toisissa. Ja komissiollekin haluaisin todeta, että komission ehdotuksessa on tietynlaista syrjintää, joka on kielteistä lääkerehun suhteen, ja siinä suositaan muita hoitomuotoja. Meidän täytyy nyt olla tiukkoja kaikkien näiden vaihtoehtojen suhteen. Siis tämä koskee kaikkia hoitomuotoja. Eläinlääkkeiden käyttöihin liittyvien sääntöjen pitää olla vaativia kaikissa menettelyissä. Ja mielestäni komission ehdotus on tiukempi nyt lääkerehun suhteen kuin muiden hoitomuotojen suhteen. No sitten nämä määritelmät. Meidän jatkamme tätä keskustelua vielä myöhemmin. Eli meidän täytyy miettiä näitä antibioottia, antimikrobimääritelmiä. Mielestäni lainsäädännössä meidän pitää keskittyä näihin määritelmiin. Ja ne on mainittava tässä eläinlääkeasetuksessa, niin kuin Paulsen on suositellut lausunnossaan. Mielestäni tämä on oikea tapa toimia. Paulsena on tämän selittänyt erittäin hyvin. Eli tämä on myöskin minun kantani tässä mietinnössä. Eli nämä mietinnöt on kirjattava tähän pääasetukseen. Tähän liittyy nyt tärkeitä kansanterveyteen liittyviä ongelmia ja varmasti me kaikki, koko valiokunta, on huolissaan tästä antimikrobilääkeresistenssistä. Tämä liittyy siihen, että antibiootteja käytetään liikaa tulehdusten hoitoon. Eli tämä on asia, joka meitä huolestuttaa ja meidän täytyy puuttua siihen tässä ja niissä kahdessa muussa asetuksessa. Eli nämä määritelmät pitää siis laittaa eläinlääkeasetukseen, mutta mietinnössäni on todettu selvästi, että siellähän on puhuttu muusta kuin kohderehusta ja sitten mikä on rahtisekoittaja ja tilasekoittaja. No niin, sitten lopuksi en nyt halua puhua liian pitkään. Komission ehdotuksessa on rajoitettu lääkerehun määrää, jota saa an- toimittaa maanviljelijöille. Ja minun mielestäni mietinnössä on määritelty väliaikaisia rajoituksia. Se ei kuitenkaan ole riittävää, vaan tässä on sitten tämän reseptin määräjän vastuu. Eli kuinka paljon määrätään tätä lääkerehua ja kauanko sen käsittelyyn tarvitaan aikaan. Eli asiantuntija, joka tuntee nämä hoitomuodot, pitää sitten määritellä, millaisia lääkkeitä tai lääkerehuja tulisi käyttää. Sitten katsoin, että tämä yleinen rajoitus, eli kolme prosenttia, on riittävä tämän aktiivisen ainesosan osalta, kunnes sitten on erityisiä rajoituksia jonkunkin vaikuttavan ainesosan osalta. Ja elintarvikkeen turvallisuusviranomainen saa määritellä ne, ja mielestäni siihen, niihin määritelmiin pitää sitten pohjata nämä rajoitukset. Niiden pitää olla mahdollisimman alhaiset, mutta meidän pitää katsoa näitä tieteellisiä todisteita. No niin, en nyt halua puhua pidempään. Teillä kaikilla on tämä mietintö sun saatavana kaikilla kielillä. Ja halusin nyt ottaa esille ne kohdat, jotka mielestäni olivat tärkeimpiä tässä mietinnössä. Ja nyt olen sitten valmis kuuntelemaan teitä ja ottamaan huomioon kaiken sen, mistä haluatte kertoa tai voitte kertoa oman kantanne tähän asiaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten aloitamme keskustelun. Ensimmäisen puheenvuoron saa Buden. Domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc pentru înțelegere. Aș vrea în primul rând să... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen ponnistuksistaan ja sitä tavasta, jolla olemme onnistuneet tekemään yhteistyötä varjoesittelijöiden kesken ja kaikkien niiden kesken, jotka ovat mukana tässä työssä. Herra Lintz, joka järjesti julkisen kuulemisen tähän aiheeseen liittyen. Tämä ehdotus on hyvin hyödyllinen väline lääkerehun turvallisuuden ja myöskin kansanterveyden kannalta. Tässä on muutamia kysymyksiä, joihin täytyy löytyä ratkaisun. Puhumme tässä lääkerehusta ja kuten esittelijä sanoi, tämä mietintö kulkee käsi kädessä eläinlääkkeitä käsittelevän mietinnön kanssa. Mutta mitä tulee varsinaiseen lääkerehuun, muutama ulottuvuus ansaitsee huomiomme. Aivan aluksi kohtuullinen käyttö. Me tässä puhumme lääkerehystä ja eläinlääkinnästä, jos niitä lääkeaineita käytetään liiallisesti, on voi aiheuttaa resistenssiä. Vain antibiootit eivät aiheuta resistenssiä. Kaiken tyyppiset lääkeaineet voivat jo pitkän aikavälin kuluessa eläimissä aiheuttaa resistenssiä, ja tämä voi sitten siirtyä ihmisiin luonnollisesti. Meidän täytyy tukea komission linjaa, antibiootteja ei saa käyttää ehkäisevän hoidon vuoksi, sillä tällainen menettely on haitallinen. Ja meidän täytyy myöskin varmistaa että lääkerehua käytetään oikealla tavalla, kun kyseessä on ryhmäeläimiä. Tässä ajattelen porsaita, siipikarjaa. Meidän täytyy käsitellä näitä menettelyjä eläinten ryhmälääkinnän osalta vain niissä tapauksissa. Siihen tulisi turvautua, kun se on ehdottomasti tarpeen, kun eläimet osoittavat kliinisiä sairauden merkkejä ja eläinlääkärin täytyy päättää näissä tapauksissa, kuinka kauan lääkeainetta käytetään. Ja tämän lisäksi meidän täytyy korostaa näitä niin kutsuttuja eläinhygienisiä ehtoja, sillä eräät haluaisivat käyttää lääkerehua, jotta voitaisiin kompensoida tilan olosuhteissa ilmeneviä puutteita. Ja lopulta meidän täytyy myöskin korostaa sitä, että meillä täytyy olla tiekartta lääkerehun käytön osalta ja meillä täytyy olla mahdollisuus jäljittää lääkerehun lähde. Myöskin lääkemääräyksen täytyy olla avoin. Eräissä maissa lääkärit, eivät vain eläinlääkärit, mutta muutkin toimijat voivat määrätä eläin mille lääkerehua. Meidän täytyy siis varmistaa se, että tiedämme, mitä kentällä tapahtuu ja mitä tapahtuu käyttämättömälle lääkerehulle. Meidän täytyy siis tässä luoda sellainen väline, joka on viljelijöille hyödyllinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Varjoesittelijät saavat kaksi ja puoli minuuttia ja muut puolitoista minuuttia, koska muuten emme ehdi käymään tätä keskustelua. Seuraavaksi sitten Gering. Thanks, Chairman. Um, I'd like to... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää kaikesta hänen työstään. On ollut ilo tehdä työtä hänen kanssaan. Hän on ollut avoin ja suoraviivainen kaikista aiheista. Joten suhtaudun myönteisesti hänen mietintöönsä minusta. Se on erinomainen lähtökohta tälle työlle. Olen myös huolestunut, huolestunut siitä, että erotellaan tämän asetuksen tarkoitukset ja eläinlääketuotteasetuksen tarkoitus. Tämä eläinlääkeasetus on yleinen puitteisto, johon voidaan lisätä määritelmiä eläinlääkeiden käytöstä, mutta on tiettyjä osa-alueita, jotka liittyvät hyvin läheisesti tähän lääkerehuun ja haluaisin puhua niistä. Olen iloinen siitä, että hän on ottanut tämän huomioon tämän aiheen tässä mietinnössään. Minusta on tärkeää, että tämä mietintö menee eteenpäin, niin samalla hän on puuttunut eri aiheisiin ja meidän tulee olla selkeitä ja varovaisia, että kun puhutaan lääkerehusta, että puhutaan niistä elementeistä, jotka liittyvät juurikin niihin. Joten olen siitä, että esittelijä on voittanut tämän 1 prosentin ylijäämä siirtymän, sillä siitä ei ollut tieteellistä näyttöä, että se saisi aikaan mitään vaikutusta eläinten terveyden tai kansanterveyden kannalta, joten pitäytyisimme tässä kolmessa prosentissa. Minusta se on paljon sopivampi raja-arvo, ja jos se muuttuu, niin minusta sen myötä tarvitaan kunnon ehdotus, joka on saanut hyväksynnän EFSAlta Eli me tarvitsemme näyt- tieteellistä näyttöä, eikä vain hatusta vedettyjä lukuja. Olen myös tyytyväinen siitä, että esittelijä on poistanut elementin, jota komissio esitteli, jonka myötä estettäisiin rajoja reseptien pituudelle ja mitä määriä voidaan määrätä. Tämä pitäisi olla toisen henkilön vastuulla on muitakin aiheita, joita haluaisin mukaan lopullisen mietintöön ja äh, kerron niistä lisää omissa tarkastuksissani. Niin tärkein niistä minulle on, varmistetaan se, että on tarpeeksi päättäjät henkilöt toiminnassa mukana, jotka äh, saavat sitten määrätä näitä eläinlääkkeitä, jos se on kansallisen lainsäädännön mukaista. Britanniassa äh, tilanne on sellainen, että jos tämä lupa rajattaisiin eläinlääkäreille, niin se voisi olla haitallista eläinten terveydelle. Tiedän, että tämä ei ole esittelijälle ehkä kovin kiireinen aihe, mutta hän on kuitenkin hyväksynyt sen, että tämä on ongelma meidän jäsenmaassamme ja lasken hänen luottamuksen, lasken hänen varansa. Kiitos. Kiitos, e, e- Kiitoksia puheenjohtajia ja kiitokset esittelijälle tästä ensimmäisestä luonnoksesta tulee auttamaan meitä suuresti. Kuulimme keskustelussa, että monet ymmärtävät, kuinka vakava ongelma on se, että ylilääkitään eläimiä. Tämä aiheuttaa hyvin paljon haittoja myöskin kansanterveydelle. Meidän täytyy siis keskittyä tähän ja ottaa keskustelussa valiokunnassa huomioon se, että bakteeriresistenssi voi palata Ja tämä vaikuttaa ensin eläimiin, sillä eläimet eivät saa tehokkaita antibiootteja, jotta voisivat tervehtyä. Tämän jälkeen se vaikuttaa myöskin ihmisiin. Tällä hetkellä 25 000 ihmistä Euroopan unionissa kuolee vuosittain, koska ähm, mikrobilääkeresistenssi on niin suuri ongelma ja tämä tulee pahentumaan vain tulevaisuudessa. Esittelijä ei puhu äh, kovinkaan paljon ehkäisevästä käytöstä. Meidän täytyy luonnollisesti tarkastella erityyppisiä eläimiä. Tietyt sairaudet voivat parantua nopeasti, mutta meidän täytyy myöskin käsittää, että tautien eteneminen seuraa tiettyä linjaa ja myöskin niiden hoidon pitäisi näin tehdä. Antibiootteja käytetään valtavasti ennaltaehkäisevästi, kattavasti sen sijaan, että niitä käyttäisiin täsmähoitona tiettyyn taitoon, tautiin, ne ovat tietynlainen sateenvarjo. Joten tämä voisi olla ensimmäinen askeleemme. Eläinten terveys ensin. Tämä määrittelee sen koko ajattelutavan, jonka meidän pitäisi omaksua tulevaisuudessa. Ja tämän jälkeen voimme käsitellä äm, eläinlääkkeitä ja lääkerehua, mutta tiedämme luonnollisesti, että komission pitäisi tehdä enemmän tulevaisuudessa. Tiedämme, että varsinaista eläinten hyvinvointistrategiaa ei ole ja komissio ei ole luvannut mitään kaltaista tämän vuoden jälkeen. Meidän valiokuntamme pitäisi painostaa siis komissiota, jotta nämä asiat kulkisivat käsi kädessä, sillä muuten meillä tulee olemaan erilaisia lainsäädännön osasia, jotka eivät niin tee. Me näemme tässä selkeän kuvan. Meillä on tiettyjä alueita, joissa antibioottien käyttö on vähäistä, näitä ennaltaehkäiseviä hoitoja ei tehdä e, ja antibiootteja voidaan antaa vain reseptiä. Tämä on ainut tapa toimia, jos haluamme vastustaa resistenssiä. Kiitoksia. Kiitos, Dan Eriksson. Jag är eh, väldigt glad att, eh, har, eh, att vi Kiitoksia. Olen hyvin mielissäni siitä, että viimeinkin tätä keskustelua käydään ja että suurin osa on tietoiseksi tästä riskistä, joka liittyy siihen, että käytetään liikaa antibiootteja. Ja totta kai on tieteellistä näyttöä, joka on saatu liittyen siihen, kuinka suuri tämä ongelma on, että se vaikuttaa sekä eläimiin että ihmisiin. Sata, tuhat, sata, sata tuhansia ihmisiä, satoihin tuhansiin tämä vaikuttaa, se saamme liikaa antibiootteja ja on ollut merkittävä resistenssi, jota huomataan sairaaloissa ja muissa paikoissa joten tämä on hyvä asia. Totta kai tämä on liittynyt siihen, että komissio on antanut tämän ehdotuksen, joka menee oikeaan suuntaan, ja Paulsen on tehnyt erinomaista työtä. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että voimme merkittävästi vähentää näitä ongelmia tässä tilanteessa. Minusta on valitettavaa, että Meillä on tässä ehdotus esittelijältä, joka heikentää komissiodetusta ja tekee helpommaksi myydä lääkerehua ja hyväksyä poikkeuksia, joten ettei kielletä tätä ennakoivaa tai ennaltaehkäisevää käyttöä. Ja näillä on alhaisempia vaatimuksia, joita liittyvät muun muassa lääkejäämiin, joten nämä ehdotukset äh, ovat sellaista, että me helpotamme ennaltaehkäisevää hoitoa, jos on riskejä. Totta kai aina on riskejä, jos hoitaa tilansa huonosti, joten nyt ollaan hyvin vaarallisilla vesillä ja minusta olisi skandaali, jos Euroopan parlamentti menee tuollaiseen suuntaan tässä tilanteessa, jossa suuri yleisö on osoittanut, että se on huolissaan tästä ongelmasta, joka liittyy antimikrobiresistenssiin ja siltä käytetään liikaa antibiootteja. Joten toivon todellakin, että me pohdimme asiaa hyvin tarkkaan, eikä vain heikennetään komission edusta. Kiitos. Kiitos, Ten Katsin. Um, thank you, President. Uh, Kiitoksia. En nyt toista, mitä muut sanoivat, mutta hyödyllistä on se, että tätä keskustelua käydään, koska omalta osaltani ainakin tiedän, että tämä on ollut valtaisa oppimisprosessi, kun katsotaan, mitä kysymyksiä tähän liittyy ja mikä nyt on tilanne. Meidän täytyy tasapainottaa eläinten tarpeet, maanviljelijöiden tarpeet ja kaupalliset seikat. Monet yritykset ovat lähettäneet meille valtavasti sähköpostia, ovat huolissaan tästä, mutta meidän täytyy kuitenkin keskittyy ennen kaikkea ihmisten terveyteen. Asioita pitää nyt muuttaa ja meidän täytyy muuttaa tätä luonnosta, koska meidän on varmistettava, että varovaisuusperiaatetta noudatetaan kaikessa, mitä teemme näissä asioissa. Mehän tiedämme, että antibiootti- ja mikrobilääkeresistenssi on lisääntynyt kaikkialla Euroopassa, mutta nopeammin niissä maissa, missä on vähiten sääntelyä. Samaan aikaan ymmärrän, että on vaikeaa päästä vaiheeseen, jossa viljelijöiden tulisi lääkitä eläimiä yksitellen koska pienviljelijöiden osalta se on tehtävä, johon he eivät pysty resurssien puolesta. On hyvä, että tätä keskustelua käydään, mutta tiedän kyllä, kuinka hyödytöntä tämä on, ellei meillä ole sitten TTIP-neuvotteluissa tästä myöskin takeita, koska se, mitä meillä nyt on Euroopassa, niin samat takeet pitäisi sitten olla esimerkiksi yhdysvaltalaisissa naudanlihatuotteissa ja sianlihassa ja muissa, mikäli niitä tuodaan sitten ttip neuvottelujen jälkeen. Eli siellä pitäisi olla sitten samat takeet. No niin. Tämä keskustelukierros on nyt päättynyt ja muut puhujat saavat sitten rajoittua yhteen minuuttiin. Ensimmäisen Ajuus. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten esittelijä totesi, tämä asetus on erittäin tärkeä ja ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää, koska hän on tehnyt erinomaista työtä ja hän on pitkälti parantanut komission ehdotusta monessa kohtaa. Puhun nyt ainoastaan muutamasta on erittäin hyvä, että meillä on nyt näitä rajoja, mitä tulee näihin tartuntavaaroihin. Komissiohan ehdotti yhtä prosenttia, eikä sille ole mitään tieteellistä pohjaa. Eli EFSAn pitäisi olla se taho, joka määrittelee, onko tämä toteutettavissa ja mikä sitten on oikea prosenttilukema, oli se sitten mikä hyvänsä. 3 prosenttia näiden aktiivisten ainesosien osalta, jota on ehdotettu, on mielestäni ihan oikea. Sitten tähän valmistamiseen ja varastointiin liittyen. Eli komissio haluaa kieltää näiden lääkerhojen varastoinnin, mutta tämä kyllä vaikeuttaisi hyvin paljon pienten lajien hoitoa. Mutta olen samaa mieltä esittelen kanssa tästä, mutta milloin nyt teille aikaa selittää niitä. Mutta yleisesti ottaen tämä on hyvä mietintö. Kiitos. Siinä posła siis She was thrilled across Esitteli sanoi, että hän on innoissaan mahdollisuudesta saada aikaan asetus. Minun täytyy sanoa, että minä en ole innoissani ajatuksista luoda asetus tällä alueella. Britanniassa on hyvin paljon säätelyä tämän nimenomaisen aiheen, nimittäin lääkerehun suhteen. Eh, parlamentin jäsenten pitäisi ymmärtää, että lääkerehu on lahja asiakkaille. Tämähän on heille suuri palvelu, jos säätely on yhä enemmän ja enemmän, tarjonta vähenee. Tämä saattaisi viedä teollisuuden taaksepäin, erityisesti artikla 5, kappale 2d, sinkki. Sinkki voi olla elintarviken lisä, sitä voidaan käyttää myöskin lääkeaineena brittilainsäädännössä tämä sinkkiongelma on ratkaistu, mutta tämä artikla 5 sekoittaisi asiat ja veisi meitä taaksepäin. Sen toinen suuri ongelma on tämä jäämien siirtyminen artikla 7. Tavallisesti ähm, meillä eläinlääkärien federaatio ei käytä näin jyrkkiä motoluja, mutta nyt se on todennut, että tämä ei tule toimimaan kentällä. Eli uskokaa tämä nyt maanviljelysalan edustajille, tämä ei tule toimimaan. Sitten Lintz. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä yhteistyöstä esittelijän kanssa. Ja haluaisin kiittää tästä mietintöluonnoksesta ja erityisesti kiittäisin siitä, että olemme muuttaneet tätä aikataulua, mitä tulee eläinlääkeasetukseen ja sitten tähän lääkerehuasetukseen koska on ihan järkevää, että johdonmukaisesti käsittelemme näitä kahta asetusta. Ja se onnistuu parhaiten, jos meillä on suurin piirtein sama aikataulu. Mutta monissa yksityiskohdissa minusta vaikuttaa, että on erilaisia käsityksiä ja kannatan sitä, mitä tulee näihin määritelmiin. Esittelijän Hostetin kanssa eläinlääkkeiden osalta on kehitetty näitä määritelmiä. Siellähän on selkeitä määritelmiä, mitä tulee metafilaktisiin ja profilaktisiin ja äh, hoitokäyttöön ja sitten nämä sekoitussuhteet. Eli on hyvä, että olemme muuttaneet näitä komission ehdotuksia ja on täytyy viitata vielä näihin tartuntariskeihin. Eli tämä kolmen prosentin raja, jotain ehdotusta, se ei pohjaudu millekään tieteelliselle tutkimukselle ja meidän täytyy toimia tässä eri tavalla, koska antibiootit ja muut aktiiviset aineet ovat erilaisia. Me äänestämme ympäristövaliokunnassa huomessa ja olisi tietysti hyvä, jos voisimme ottaa nämä huomioon myöskin jatkokeskustelussa. Kiitos. Dante. Sitten Dante. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää työstään. Minustakin on tärkeää, että asiakirjassa määritellään selvästi tiettyjä teemoja tai määritelmiä jo viitataan. Niin kuin sanottu, tämä asia liittyy suoraan eh, tähän eläinlääkekysymykseen ja suoraan kansanterveyteen, joten minusta esittelijämme ottaa tiettyä etäisyyttä neuvostoon, joka menee minusta melko pitkälle, ja minusta me tarvitsemme, ja alan toimijat varmaan samaa mieltä, hyvin suurta tiukkuutta, jotta vältetään antibioottikysymyksessä kaikki hajantuminen ja kaikki pahimmat ilmiöt. Minusta tämä raja-arvojen nostaminen on kyseenalaista. Kiitos. Pani poseł Schleier. Voorzitter, op de eerste plaats wil ik aan de rapporteur zeggen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa, että tämä esittelijän teksti on erittäin realistinen, hyvin punnittu. Käytännössä minulla on kuitenkin muutamia kysymyksiä. Me olemme jo käyneet täällä parlamentissa keskustelua näistä asioista. Kyseessä on ähm, direktiivi, jonka joka tulee nimetä hyvin täsmällisesti, kuten edustaja Paulson sanoo, ja kuinka voimme välttää kaikenlaista sekaannusta, mikä tulee lääkerehussa esiintyviin erilaisiin aineisiin, kuten fyrasolidi, sitä, sitä pidetään antibakteerisena aineena ja sitä esiintyy kasveissa, viljelyskasveissa. Nyt jos 0,01 prosenttiin äh, tämän äh, aineen pitoisuus rajataan, äh, te tulette aiheuttamaan ongelmia rehun tuotantoon, sillä tuotanto ei ole juuri näin täsmällistä. Meidän täytyy tietää myöskin hyvin tarkasti, mistä aineesta me puhumme tässä. Kiitoksia. Oh, Kiitoksia. Olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat. Ja haluaisin kiittää esittelijä tästä mietinnöstä. Pari pientä huomiota. Olisi todella tärkeää, että nämä luvat myöskin alle 2 kiloa per tonni otettaisiin lupamenettelyn piiriin. Tämä koskee nimenomaan näitä mukautuksia eläinkantojen mukaan. Meillähän on suuria rakenteita ja myöskin hyvin pieniä rakenteja eri jäsenvaltioissa – ja yleisesti viittaisin vielä siihen, että nämä sekoitukset, joita joissain jäsenvaltioissa käytetään, ne ovat tärkeitä. Esimerkiksi minun maassani on pieniä rakenteita, joissa toimitaan näin, ja sitten tämä rehu tuotetaan omalla maatilalla, eikä sitä osteta. Eli siksi olisi tärkeää, että olisi mahdollisuus, kun on tällainen sekoituskäytössä, niin tietysti sitäkin pitää valvoa, mutta kuitenkin pitäisi olla tällainen mahdollisuus tehdä näitä sekoituksia itse ja pyytäisin todellakin, että tämä otetaan huomioon myöskin jatkokeskustelussa. Kiitos, Sten McGuinness. Chairman, thank you. Um, and... Kiitos puheenjohtaja, pahoittelut. En ole ehtinyt kuunnella loppuun asti sillä tässä vieressä on kulmistoisuus äh, elintarvikeketjusta. Tässä oli muutama asia, jota haluaisin mainita. Osa on mainittu jo tämä yhden prosentin asia ja esitteli. Haluaisin kiittää häntä työstään. Hän on käsitellyt tuota asiaa keskustelu vastuusista henkilöistä ja äh, eläinlääkäristä sun muista toimijoistakin on kasettu. Lisäksi tekstissä puhutaan asioista, joihin jätän tarkistuksia, erityisesti tuotteet ja vaikuttavat aineet. Pitää olla selvää, että mitä sanamuuta käytetään. Ja lisäksi on rajat ylittävä kauppa lääkärehussa, mikä, mihin liittyen jätän tarkistuksia, mutta haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään. Tämä on tärkeä aihe. Jossain jäsenvaltiossa tärkeämpi kuin toisissa, sillä kaikissa jäsenvaltioissa eri, käytetään eri tavalla eläinten tai eläimiä lääkitään eri tavalla. Tietyissä maissa lääkärehu on tärkeää, toisissa taas ei, mutta se on artikla 11, 7 ja 5.2d ovat sellaisia, joihin jättäisin tarkistuksia, jos ne kiinnostavat minua erityisesti. Kiitos. Kiitos Jala. Äh, Kiitoksia Esittelen tästä mietinnöstä. Pari kysymystä. Meidän täytyy muistaa, että kyse on eläinlääkkeestä ja tästä lääkerehusta. Ja tähän liittyy myöskin antibioottikysymykset ja kysyisin, onko meillä otettu selvästi esille, että haluamme minimisoida, minimoida näitä lääkkeiden käyttöä. Se on aina paras lähestymistapa. Ja sitten antibiootit ja muut vaikuttavat ainesosat, niistä ei voida luopua täysin, vai onko antibiootteja, jotka eivät ole vesiliukoisia? Eli käsittääkseni lähes kaikki antibiootit ovat vesiliukoisia. Eli tästä lääkerosta voitaisiin kyllä luopua. Omalla alueellani tämä keskustelu kiinnittää paljon huomiota tällä hetkellä. Kiitos. Ja Mm, roituva. Hartelijk dank voor de rapporteur en haar rapport. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää. Mielestäni on tärkeää, että meillä on selkeät määritelmät, joita voidaan toteuttaa käytännössä, joita tiedämme, mistä on kyse. Kuten edustaja Linsi muut varjostelijat sanoivat, meillä on ähm, lausuntoista äänestetään ympäristövaliokunnassa ja on hyvin tärkeää, että me keskitymme näihin määritelmäkysymyksiin. antibioottikysymyksiin, jotka edustajien jaarillinen käyttö ovat erittäin tärkeitä ja haluaisin sanoa, että OECD on sanonut, että sukupolven kuluttua 67 prosenttia antibioottien käyttö kasvaa maailmanlaajuisesti, erityisesti lihan kulutus tulee olemaan myöskin hyvin merkitsevää. Uskoakseni meillä pitäisi olla ennemminkin pyrkimys vähentää näitä tuotteita ja myöskin meidän pitäisi hallinnoida yrityksiä paremmin, hallinnoida karjatiloja paremmin. Me emme saa rangaista ihmisiä siitä, että he eivät ole kilpailukykyisiä. Meidän täytyisi valvoa myöskin sitä, että muut maat seuraavat esimerkkiämme ja että yhdessä voimme vähentää antibioottien käyttöä. Kiitoksia. Kiitos, Tendas. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Olen samaa mieltä siitä, mitä yli sanottiin. Eli on tärkeää, että eläimiä pidetään ensinnäkin hyvin ja sitten näin tarvitaan myöskin vähemmän eläinlääkkeitä. Mutta kuten ihmistenkin osalta jotain lääkettä tarvitaan ja Saksassa on valvontaa ja meillä on todettu, että haluttaisiin, että tämä järjestelmä otettaisiin käyttöön kaikkialla Euroopassa. Meillä on raportointivelvollisuus ja meillä on jäljitettävyyttä ja voimme aina tietää, kuinka paljon antibiootteja on käytetty ja sitten tätä pyritään minimoida. Ja meidän pitää tehdä työtä juuri tähän suuntaan, jotta mahdollisimman vähän käytetään antibiootteja ja että elämme pidetään hyvin. Se on paras tapa edetä oikeaan suuntaan. Sitten komissiosta Pongalini. Bardzo proszę przedstawiciela komisji, panie Pongalini. Siis komission edustaja, olkaa hyvä. Grazie, signor presidente. E- Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä tehdystä työstä. Tämä nyt on aika tekninen ja hankala kysymys. Lausunto, jonka olemme saaneet tähän ehdotukseen, olemme nyt seuranneet tätä keskustelua ja ehdotukset, joita on tehty, ovat hyvin kiintoisia ja tärkeitä. Me kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä, että yhteinen tavoite tässä asetuksessa ja ehdotuksessa on se, että valvotaan eläinten terveyttä ja samanaikaisesti valvotaan myöskin ihmisten terveyttä. Ja haluamme torjua uusia vaaroja, jotka ovat nyt liittyneet tähän mikrobilääkeresistenssiin. Eli olemme liikkuneet nyt tähän suuntaan ja ehdotuksemme sisälsi ehdotuksia, jotka olivat tasapainoisia, kun katsotaan vaatimuksia, joita tuli antibioottien käyttäjiltä, ja meidän täytyy kuitenkin huolehtia eläinten hyvinvoinnista, ja toisaalta pyritään vähentämään antibioottien käyttöä, jotta voidaan vastata tähän antibioottiresistenssiongelmaan, joka on pahenemassa ihmisten ja myöskin eläinten keskuudessa myöskin eläimiä koskee nyt tämä mikrobilääkeresistenssi. Jotkut esittelijät eivät pysty hyväksymään tiettyjä rajoituksia, mutta todellisuudessa meidän täytyy pyrkiä tähän tasapainoon ja olemme yrittäneet siihen päästä, jotta meillä olisi mahdollisuus valvoa kansanterveyttä yleisesti. Siksi asetimme näitä rajoja ja meidän täytyy uudelleen miettiä näitä kysymyksiä, koska meidän täytyy pohtia näitä rajoja, jotka on määritelty teidän ehdotustenne pohjalta ja myöskin muiden keskustelujen jälkeen, joita on käyty neuvostossa Täytyy ottaa huomioon kuitenkin, että me voi antaa poikkeuksia siitä periaatteesta, että me voi poistaa ongelmaa. Sitten siis tällainen tartuntavaara on kyllä tulevaisuudessakin teknologian alalla, joten tämä väliaikainen ratkaisu, johon ehkä päästään, on se, että määritellään nyt rajoja Meillähän on nyt sitten teknisiä kokouksia ja sen jälkeen käsittelemme sitten tieteellistä näyttöä, joita saamme EFSAsta. Eli tämä nyt on tavoitteemme. Ja sitten toisia kysymyksiä, nämä määritelmät. Jotkut jäsenet jo puhuivatkin näistä täsmennyksistä, mitä tulee näihin määritelmiin. Ja olemme saaneet myöskin ehdotuksia Meillä on tiettyjä huomioita liittyen aktiiviseen ainesosan käyttöön tai eläinlääkkeiden käyttöön. Eli nämä ovat kaksi täysin eri asiaa. Ja Nämä käytöt ovat täysin erilaisia. Ja sitten toinen huomio, joka tuli äsken esille. Eli nyt puhutaan tästä eläinrehusta, jossa on eläinlääkkeitä ja johon on saatu nimenomaan lupa tähän tarkoitukseen. Eli käyttö on erilaista kuin suun kautta nautittava lääke. Sehän pitäisi varata ainoastaan tiettyjen eläinten lääke, lääkitsemiseen, mutta kuten nyt tuli selväksi tässä valiokunnassa, lääkerehua käytetään silloin, kun lääkitään eläinryhmiä, eli silloin tarvitaan hiukan erilaista lähestymistapaa ja erityyppisiä kannustimia. Eli se, mitä nyt halusin todeta, on se, että tämä tavoite on varmaan kaikille yhteinen. Haluamme suojella kansanterveyttä ja meidän täytyy nyt hioa vielä näitä tapoja, joilla tavoitteeseen päästään. Ja meillä on kaikilla sama tavoite ja joissain asioissa meidän pitäisi miettiä, millä tavalla voimme paremmin ymmärtää, mitä me haluamme saavuttaa – ja mihin haluamme päästä. Eli nyt tämän ensimmäisen keskustelun jälkeen olen optimistinen ja jatkamme sitten tätä keskustelua ja yhteistyötä. Kiitoksia. Ja nyt sitten esittelen ihan lyhyesti. Bueno, yo únicamente. Niin tässä ensimmäisessä keskustelussa. Haluaisin vain kiittää puheenvuoroistanne. Tavoitteet ovat meille kaikille yhteisiä. Olemme niistä samaa mieltä. Ja sitten olen valmis toimimaan yhteistyössä, jotta saamme aika mahdollisimman hyvän asetuksen. No en tiedä, olisiko tämä saksalainen malli ehkä kaikkein paras, edustajadessa. Mutta joka tapauksessa, jotta pääsemme tavoitteisiimme ja voimme vähentää näiden lääkkeiden käyttöä, kun otetaan tämä mikrobilääkeresistenssiongelma, niin meidän täytyy saada aikaan hyvä asetus, joka sitten pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Ja olen sitten kaikkien käytettävissä ja olen valmis tekemään yhteistyötä ja parantamaan tietysti tätä mietintöä, jotta saamme aikaan sitten mahdollisimman hyvän asetuksen. Kiitos. Kiitoksia. Esittelijä on keskustellut varjoesittelijöiden kanssa ja on nyt tehnyt päätöksen, että äänestämme tästä syksyllä, jotta voimme sitten äänestää näistä yhdessä aikaa. Ja 25. kesäkuuta on määräaika tarkistusjättämiselle ja me varmaan sitten 12. alkukuuta äänestämme ja täysistuntoon tämä menee sitten marraskuun toiseen istuntoon. Eli kiitoksia esittelijälle, kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäneille. Ja sitten siirrymme kohtaan neljä, eläinten terveys esittelijä Paulsen. Meillä on hyviä uutisia. Meillä on sopimus, joka liittyy eläinterveyskysymyksiin. Olemme neljä kertaa kokoontuneet neuvoston kanssa ja onnittelut esittelijälle. Ja sitten haluaisimme kiittää teitä hyvästä työpanoksesta. Ja varmaankin Voin sitten antaa teille puheenvuoron. Ja te voitte sitten kertoa meille kolmikantan neuvotteluiden tuloksista. Eli kiitoksia ja sitten odottelemme lisätietoja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kesäkuuta kävimme viimeisen trilogikokouksen uudesta eläinten terveyslaista jonka nimi on nyt muuttunut. Ja itse asiassa kyse on en, sitä, että ennaltaehkäistään ja valvotaan tartuntatauteja. Ja pitää muistaa, että tämä on lähtökohta tälle lainsäädännölle. Ja poliittinen sopimus, joka saavutettiin, on mahtava askel eteenpäin Euroopan parlamentille ja valiokunnallemme. Se on loistava menestys meille. Ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä totta kai. Ja minun pitää toistaa nämä kiitokseni tästä loistavasta yhteistyöstä jatkuvasti. Ja jäsen Barkuche ja Elisabeth Jegle erityisesti he olivat paikalla alusta asti ennen ensimmäistä äänestystä parlamentissa. Sillä se, mitä tehtiin silloin, oli, että otettiin tämä hyvin monimutkainen aihe käsittelyyn ja käsiteltiin ja puhuttiin tavoitteista ja periaatteista niiden takana. Ja kun niistä oli sitten sovittu, niin asiat menivät eteenpäin hyvin yksinkertaisesti, kun käytiin läpi näitä kohtia, jotta saataisiin sovitettua ne yhteen periaatteiden kanssa. Käytämme eri työskentelytapoja kaiken kaikkiaan, ja voin suositella tätä käyttämäämme tapaa, jos käsitellään monimutkaisia aiheita siis. Joten kansainvälinen äänestys käytiin. 570 kyllä ääntä ja noin 100 ei ääntä täysistunnossa ja minä ja että saimme voimakkaan kannan neuvotteluihin trilogeissa. Joten tämäkin on asia, josta pitäisi oppia. Eli että meidän tulee saada aikaan kompromisseja ja seistä yhdessä niin pitkälle kuin mahdollista, kun haluamme neuvotella neuvoston ja komission kanssa. Jos olemme hajantuneita, olemme heikkoja jos seisomme yhtenä rintamana, olemme vahvoja. Tärkein uutuus ensimmäisessä äänestyksessä oli eläinten hyvinvointi ja sen yhteys eh, heidän terveyteensä, eli hyvinvointi, terveys totta kai, antimikrobiresistenssi. Nämä kolme aihetta ovat hyvin tärkeitä ja olivat niitä myös eh, pari vuotta sitten ja nyt sitten nämä aiheet ovat saaneet enemmän poliittista näkyvyyttä ympäri Eurooppaa ja maailmaa WHO huhtikuun raportin jälkeen. Mutta lopputulos on seuraava. Kyseessä on ensimmäinen ö, lainsäädäntö koskaan, jossa määritellään selvä yhteys eläinten hyvinvoinnin, terveyden ja meidän terveytemme, ihmisten terveyden välille. Laki tulemaan hyvin tärkeä askel eteenpäin, kun torjutaan antimikrobiresistenssiä sekä eläinten että ihmisten kohdalla ja ympäristön kannalta. Ei pidä unohtaa, että ympäristö, vesistö, elintarvikkeet, maa ovat kaikki hyvin tärkeitä elementtejä antimikroresistenssissä. Tämän lain mukaan kaikki eh, eläinpitäjät, heidän on odotettava eläinten hyvinvoinnin periaatteita ja sitä, että käyttävät eh, maltillisesti eläinlääkkeitä. Tämä tulee on hyvin tärkeä eläinten hyvinvoinnille Euroopassa. Ja jos pitää antaa yksi esimerkki, muusta lainsäädännöstä, oliko sitten lehmistä, sijoista tai katukoirista, niin suosittuvat samat. Kaikkia kipua elämille ja tuskaa ja kärsimystä on vältettävä kaikin mahdollisin keinoin. Tämä on tämän ytimessä tässä laissa, eli luettelo näistä tartuntataudista, joka pitää asettaa luokituksiin tiettyjen kriteerien perusteella, esimerkiksi taudin vaikutus maataloustuotantoon. Ja tämä on samansuuntainen kuin mitä parlamentti vaatii ensimmäisessä käsittelyssä, eli tämä luettelo tullaan laatimaan ja se tehdään delegoinnin myötä, joten parametissa me tulemme vaikuttamaan siihen. No ehkä puhun tässä liikaa, mutta tämä on niin hienoa. 39 direktiiviasetusta on ollut 15 vuodessa, ja nyt tämä kaikki korvataan yhdellä selvällä lailla, jossa on selvät periaatteet ja tavoitteet. Tämä tulee olemaan helppo ymmärtää, lukuista ainakin 25 miljoonaa ihmiselle Euroopassa, joiden elämään tämä asetus tulee vaikuttamaan. Tästä tulee malliesimerkki siitä, mitä Junckerin komissio on vaatinutkin, eli että me haluamme sitä, että että asioita yksinkertaistetaan EUn lainsäädännössä. Tämä on loistava esimerkki siitä, että tämä on mahdollista. Ja 10. kesäkuuta Korper myöskin osoitti tukensa tälle sopimukselle, johon oli päästy. Ja nyt todellakin toivon, että kaikki kollegat ovat valmiit äänestämään puolesta. Niin kuin neuvosto teki 10. kesäkuuta. Kiitos. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy wypowiedzi pani panów posłów. Kiitoksia. Sitten käynnistämme keskustelun, eli onnittelut vielä. Ensin Dorfman ja korkeintaan puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puhun ihan lyhyesti. Oikeastaan haluaisin vain kiittää Paulsenia. Hän on vuodattanut sydänvertaan näissä kolmikantaneuvotteluissa ja olin siellä mukana – olin varjoesittelijänä Jeglen sijaisena, no, mutta todellakin haluaisin kiittää Paulsenia. Olemme nyt sitten lopussa löytäneet ratkaisun ja en nyt palaa enää näihin yksityiskohtiin, koska olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Paulsen sanoi. Löysimme ratkaisun, joka on hyvin lähellä neuvottelumandaattiamme, jonka saimme parlamentilta ja kolmikantaneuvottelut johtivat todellakin siihen, että meillä on järkevä asetus eläinten terveyteen liittyen ja tartuntatauteihin liittyen. Ja huomenna sitten varmasti voimme äänestää tämän puolesta. Kiitos. Smith. Kiitoksia, Smith. Thanks, President. Likewise. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti. Onnittelen ja Aina totta kai onnittelen esittelijä, mutta nyt olikin tarkoitan sitä. Jäsen Paulsen on tehnyt aidosti hyvää työtä tässä hyvin monimutkaisessa asiassa. Ja häntä pitää kiittää ja koko tiimiä ja myös muuta henkilöstä, joka on työstänyt asiaa useita vuosia. Tämä on hyvin monimutkainen asia uusille kollegoille Eli on jo 50 asiakirjaa, jotka on yhdistetty yhteen koherenttiin asiakirjaan. Se koskettaa 20 miljoonaa, koskettaa 2 miljoonaa eurooppalaisen elämiä. Ja tämä vaikuttaa myös eurooppalaisiin eläimiin. Tämä tuo lisää selkeyttä, tämä loistavaa työtä. Emme saaneet kaikkea, mitä me halusimme. Erityisesti tämä eläinten hyvinvoinnin tasapaino terveyden kanssa. Tähän kysymykseen pitää palata valiokunnassa, mutta no, otetaan selkeyttä lisää vielä tuosta eteenpäin, mutta ryhmän näkökulmasta onnittelut hyvästä työstä. Me tuemme tätä kylläkin. On Kiitos sitten edustaja Wazon. Kiitoksia puheenjohtaja. Eläinterveys on erittäin tärkeä kysymys, tärkeämpi kuin erät kuvittelevatkaan, sillä se liittyy suoraan ihmisten terveyteen. Eläin tiloilla eläinten hoitotapa vaikuttaa suoraan kuluttajien terveyteen, mitä tahansa ei voi tehdä, kuten ehkäpä tietyissä teollisissa laitoksissa tapahtuu. Te tiedätte hiljattain lehdistössä esiin tulleet nautakarjan aivan sietämättömät huonot kohtelutapaukset me haluamme liberaalia politiikkaa, mutta tämä ei saa olla synonymi eläinten väärinkäytölle eikä myöskään lääkeaineen liikakäytölle. Kiitoksia. Kiitoksia. Huomenna toimitetaan siis äänestys. Meillä on vain yksi äänestys. Ja sitten jatkamme tätä. Anjo, olkaa hyvä. Chairman, I had asked to speak. Niin puheenjohtaja, olin pyytänyt puheenvuoroa. Saanko nyt käyttää puheenvuoron? En halua äänestyttää tätä, koska sitten sanot ei. Niin, eli tämä liittyy näiden eläinlääkkeiden jakeluun. Tämä nyt ei ole ihan niin paha kuin edellinen aihe, josta puhuin. Tästä nyt ilmeisesti Britanniassa on selvitty Tämä nyt ei ole hankalampi kuin aikaisemmin, mutta haluaisin kuitenkin, että komissio vakuuttaa minulle, koska tässä paperissani olen lukenut, että komissio on todennut, että he suostuvat siihen, että, että jäsenvaltiot järjestävät nämä lääkkeiden jakojärjestelmät. Eli voidaanko pois, varmistaa se, että tästä Britannian järjestelmästä ei päästä, tai sitä ei poisteta, Tämä on Paulsenin mietintö, eikö niin? Eli eläinlääkärin jako. Ei kun hetkinen, taisin olla hiukan edellä aikataulua. Niin tosiaan se on seuraava kohta esityslistalla. No niin, eli täysistunto äänestää tästä ja sitten tämä asia viedään neuvostoon. Ja kiitokset Paulsen. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Ja muistuttaisin, niin, kiitoksia. Voisimme antaa vaikka aplodit tässä. No niin, kiitoksia. Muistuttaisin, että agiliran mietinnön osalta tarkistuksen jättämisen määräaika on 26. kesäkuuta puolelta päivin. Ja sitten kohta kuusi. Eläinlääkkeet Eli tästä asiasta vastaa ympäristövaliokunta. Ja me keskustelemme nyt tarkistuksista, joita on tehty lausuntolunnokseen, jonka laatija on myöskin Marit Palseen. Ja nyt tässä aiheena ovat siis eläinlääkkeet, ja tästä siis vastaa ympäristövaliokunta Tämä on hankala aihe. Tähän on laadittu paljon tarkistuksia. Eli se merkitsee, että lainsäädäntöä tällä alalla tulee yksinkertaistaa. Ja nyt pyytäisin, että selitätte vähän näitä tarkistuksia. Paulsen, olkaa hyvä. Tack herr ordförande och tack alla kollegor. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille, tietysti varjoesittelijöille, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, jotka liittyvät tähän tekstin, joka on hyvin tärkeä. No yksityiskohta kyllä, mutta hyvin tärkeä tässä valtavassa paketissa, jota ollaan käsittelemässä. Kaiken kaikkiaan 460 tarkistusta meillä tässä on. Ja aluksi minusta tämä oli hyvin ilahduttavaa, Siinä huomaan, että ei ole kuitenkaan suurta dramatiikkaa ja konflikteja. Kyllä totta kai on tiettyjä tarkistuksia, jossa esitellään tiettyjä kantoja ja siinä kohtaa pitää olla varovainen, sillä me emme voi kirjata mielipiteitä kantoja, ikään kuin kyse olisi lainsäädännöstä sillä menetty. Sitten täytyy sopia tästä asiasta vielä. Me täytyy sopia jostain hyvin konkreettisesta. Me kaikki varmastikin haluamme kuitenkin samaa asiaa parantaa eläinlääkkeiden, te, tehokkaiden eläinlääkkeiden saatavuutta, haluamme kehitellä tätä sektoria ja haluamme toimia päättäväisesti, jotta voimme kohtaa nämä resistenssi, antimikrobiresistenssiongelmat mukaan lukien, kun kyse on näistä jäämistä, äh, muun muassa pohjavesiin. Meillä pitää sopia useasta asiasta. Kompromisseja tullaan tarvitsemaan esimerkiksi. Meidän pitää löytää ratkaisu seuraaviin asioihin. Esim. kysymys, joka palaa silloin tällöin, eli kuka voi kirjoittaa reseptin, kenellä on oikeus antaa reseptejä. Kompromissi minusta on se, pitää olla seuraavanlainen – ammattilainen, joka on erikoistunut, joka ei ole eläinlääkäri, hänen pitää saada lupaa kirjoittaa lääkereseptejä, mutta nämä lääkkeet, kun resepti ei tule eläinlääkäriltä, niitä ei myydä ainoastaan siinä maassa, jossa henkilö on tehnyt tämän reseptin. Kun halutaan, että lääkettä myydään rajojen yli, niin silloin resepti pitää olla eläinlääkärin tekemä, eli tällaisen virallisen eläinlääkärin tekemä resepti tarvitaan rajat ylittävässä tapauksessa. Jos kyse on henkilöstä, joka ei ole eläinlääkäri, niin silloin tämä resepti ei ole voimassa kuin siinä maassa, joka tunnustaa tämän Äh, ammattialan toimijan olemassaolon. Eli mä tietysti yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jossa on näitä alan toimijoita, jotka eivät ole eläinlääkäreitä, joilla on lupa kirjoittaa reseptejä. Kyse on ongel- mahdollisesta ongelmasta, mutta voimme löytää varmasti ratkaisun siihen. kuusi vuonna me onnistuimme hyväksymään lainsäädäntöä EU-ssa koskien antibiootteja sen mukaan niitä ei pitäisi käyttää kasvatukseen liittyen, ja tämä oli hyvin tärkeä kysymys, ja me sanoimme, että näin ollen antibioottien käyttö vähentyisi kuitenkin. Näin ei käynyt. Antibioottien käyttö jatkui nousuaan, sillä sen sijaan, että puhuttiin antibiootista, puhuttiin profilaktisista aineista. Nykyään puhutaan profilaktisesta käytöstä, ja tämä on vaarallista, tämä käyttö nykyään. Siirrytään sitten jopa metafylaksiaan, niin meillä tulee tietoisia tämän ongelman olemassaolosta. Me emme voi taas päätyä sellaisen lainsäädäntöön, joka esittelee tällaisen harmaan alueen, jonka myötä asia voidaan tulkita eri tavoin. Tämä sallisi porsaanreijän ja lakeja voitaisiin kieltää eikä noudattaisi tavoitteita, joista on sovittu, joten meidän tulee sopia tarkoista määritelmistä, jotka ovat niin selkeitä kuin mahdollista, jos puhutaan siis metafylaktisesta käytöstä, erityisesti antibioottien kohdalla. Minusta tämä on kaikkein arkaluontoisin aihe tässä tekstissä, joka käsittelee eläinlääkkeitä. No, minä pyysin varjo esittelijät ensimmäisen kokouksen ensi maanantaina 22. kesäkuuta. Toivottavasti saamme aikaan sovun periaatteista ja toivottavasti tämän jälkeen sitten muutkin kollegat voivat sitten työskennellä asian parissa. Sen jälkeen Strasbourgissa asia käsitellään Haluaisin kuulla kommenttejanne siitä, mitä juuri teille sanoin, mutta toistan se, mikä minulle on hyvin tärkeää, tietää, miten saada lainsäädäntöä ilman, että olisi tällaisia harmaita aloita, jotka sallivat sen, että jatketaan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Kiitos. Kiitoksia. Ensimmäinen Scott, Scott olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä Paulson, kuten kollegani Alan Smith sanoi, teidän sitoumuksen on ollut hienoa ja on ollut miellyttävää tehdä yhteistyötä teidän kanssanne tähän asti ja varmaankin myöskin tulevaisuudessa. Mielestäni meidän pitäisi tässä asiassa keskittyä nimenomaan äm, hyvään hygieniaan. Tämä liittyy äm, eläinten kasvatukseen. Me emme usko, että teollinen eläinten kasvatus palvelee eläinten tai meidän ihmisten äh, etuja meidän, jotka kulutamme eläintuotteita eri tavoin. Ja meillä pitäisi olla standardit karjan kasvatusta varten. Meillä pitäisi olla ennaltaehkäiseviä perusperiaatteita, jotta voisimme varmistaa esimerkiksi sen, että puutteet tiedonvaihdossa täytetään erityisesti ympäristöriskianalyysien osalta ja uusien sääntöjen ja rajoitusten osalta. Me uskomme, että meidän täytyy varmistaa se, että tiukempi säätely on tehokasta ja estää lääkkeiden antamisen sellaisille eläimille, jotka eivät ole sairaita turhaan. Tämä metafylaktinen profilaktinen eh, lääkkeiden käyntö on todellakin jotakin, mitä pitäisi tarkastella. Vaikuttaa hiukan epäilyttävältä, jos todetaan, että eh, me emme voi heti toimia, kun nämä uudet määritelmät saadaan aikaan. Meidän täytyy varmistaa se, että voimme puuttua asiaan, jos tarve on, sillä tämä on todellakin kansanterveydellinen uhka. Vihreät ovat esittäneet myöskin tarkistuksen, joka liittyy VTOn kriittiseen äh, mikrobilääkeresistenssilinjaan. Meidän pitäisi omaksua tämä linja työssämme mielestäni. Heidän mukaansa tietyt äm, antimikrobilääkkeet pitäisi varata yksinomaisesti ihmisten käyttöön kansanterveyden turvaamiseksi. Me ehdotamme myöskin monografijärjestelmää, jonka kautta voitaisiin arvioida antimikrobilääkkeiden vaikutuksia. Meillä on vastaava järjestelmä olemassa torjunta-aineiden osalta esimerkiksi, ja se olisi ähm, hyvä väline, jotta saisimme ajantasaista tietoa esimerkiksi ympäristöä ja ihmisten terveyttä uhkaavista seikoista ja eläimistä, joita antimikrobilääkkeillä on hoidettu. On hienoa, että kollegat ovat kiinnostaneet huomiota tiedon vaihtoon ja ähm, lääkevalvontaan. Kiitoksia. Pani panu posluv. Sitten Anjo. Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Right, Chairman, my apologies for apparently jumping the gun. Niin, pyydän anteeksi, että aloitin liian nopeasti. Eli tämä voi liittyä sekä kohtaan neljä että kuusi, mutta komission täytyy joka tapauksessa antaa minulle vastaus. Eli komissio, voitteko vakuuttaa minulle, että tämä SQP, eli erityisen pätevöityneet henkilöt, voivat jatkaa eläinlääkkeiden jakamista yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ilmeisesti te suostutte siihen, että me jatkuu, mutta onko se sama asia, että kyllä se voi jatkua? Eli voisiko nyt saada komissiolta suoraan vastauksen tähän? Kiitos. Dziękuję pani poseł Ajuso. Kiitokset tänä Muchas gracias. Kiitoksia. Haluaisin onnitella Paulsenia hänen tekemästään työstä. Ja hän aina tekee tätä työtä hyvin eläimiin liittyen. Olen tehnyt aika monta tarkistusta tähän mietintöön, mutta haluaisin puhua nyt näistä tärkeimmistä asioista. Eli kuinka paljon eläinlääkkeitä on saatavilla koska meillähän puuttuu lääkkeitä vähäiseen käyttöön ja olen tehnyt tarkistuksen, jotta näitä vähän käytettyjä lääkkeitä olisi myöskin saatavilla. Ja mielestäni meidän täytyy tässä asetuksessa puuttua myöskin näihin reseptin määräyskysymyksiin. Vuonna 2011 tähän puhuttiin, koska jos ei ole eläinlääkkeitä saatavilla jollekin tietylle lajille tai tiettyyn sairauteen, niin sitten eläinlääkäri, joka vastaa tästä esimerkiksi yhdessä kuningaskunnassa ja Espanjassa kyseessä on aina eläinlääkäri, niin sitten voidaan määrätä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä. Direktiivissähän vuodelta 2001 tästä asiasta on myöskin mainittu. Ja sitten olen tehnyt tarkistuksen, joka liittyy aikaisemmin luvan saaneisiin eläinlääkkeisiin – koska jos niitä ei ole jäsenvaltion markkinoilla ollut kolmeen vuoteen, niin sitten autorisaatio tai tämä lupa umpeutuu. Ja tämä on ollut lainsäädännössä jo vuosia, ja meidän pitäisi pitää tästä kiinni. Ja lopuksi lääkevalvonnan suhteen meidän täytyy varmistaa, ettei tämä ole sama asia kuin nämä turvallisuusraportit. Ne ovat eri asia. Meillä pitää olla kumpaakin raportointia, koska meidän on varmistettava, että eläinlääkkeitä myöskin edelleen valvotaan. Kiitos. Kiitoksia sitten Linz. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia lausunnon valmistelijalle. Tämä on erittäin hyvä pohja ja hyvä mietintö. Voimme jatkaa tätä työtä. Olen laatinut pari tarkistusta. Tähän liittyy monet asiat, jotka tulivat jo esille eläinlääkeiden osalta, eli nämä määritelmät, miten määritellään antibiootit tai miten nämä profylaktiset, metafylaktiset lääkkeet ja uskon, että viime kädessä tähän asiaan löytyy hyvä ratkaisu. Yksi kysymys vielä. Minusta hiukan tuntuu, Paulsen, että tämä eläinlääkäreiden reseptioikeus on nyt hiukan kyseenalaistettu. Eli en nyt haluaisi mennä ihan näin pitkälle. Mielestäni tämä on nyt nähty, että meillä on muita tapoja vähentää antibioottien käyttöä. Kiitos. Sitten Polčak. Děkuji, pane předsedo. Já se vyjádřím již pouze stručně. <clears throat> Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Olen samaa mieltä monien edellisten puhujien kanssa. Perustavanlaatuinen kysymys on todellakin se, miten tämä tietosuojakysymys hoidetaan. Tämähän on poliittista keskustelua ja on selvää, että tämänhetkiset säännöt – eläinlääketieteen osalta ovat suojattuja, mutta tämä saattaa johtaa sitten näiden lupien pidentämiseen ja silloin hintoja voitaisiin myöskin alentaa jopa alle puoleen alkuperäisestä hinnasta. Eli tässäkin haluaisin nyt viitata näihin riskeihin, jotka voivat aiheutua siitä, että mikäli mitään alkuperäisiä lääkkeitä ei ole, niin sitten ei ole myöskään mitään rinnakkaislääkkeitä. Eli meidän täytyy pohtia, kuinka kauan näitä lääkkeitä voidaan suojata patenteina. Olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa rinnakkaislääkkeiden tuottajien suhteen. Ja olen tehnyt tästä tarkistuksia. Ja sitten Euroopan parlamentin ja neuvoston pitää valvoa näitä asioita. Ja sitten internetissä voidaan myydä näitä lääkkeitä. Meillähän on kielto verkkomyynnin osalta, mitä tulee reseptilääkkeisiin. Ja se on ihan hyvä. Mutta jos kyseessä on vapaasti myytävistä lääkkeistä, niin niitä pitäisi voida ostaa myöskin netistä ja tuen niitä tarkistuksia, joissa puhutaan eläinlääkärien toiminnasta. Kiitos, Sten Vanden. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Niillä ilmoittaa teille, että me tulemme näkemään useammin, sillä on luotu uusi ryhmä, parlamentin ryhmässä, ja tämä antaa mm, valiokunnalle enemmän mahdollisuuksia saada uusiin jäsenten tiedosta, Mitä tulee tähän aiheeseen, eli eläinlääkkeet, minusta on täysin välttämätöntä kieltää kaikki liberalisointi, joka liittyy eläinlääkkeiden kaupallistamiseen, jos puhutaan siis reptilääkkeistä ja erityisesti internetmyyntiin koskien on myös välttämätöntä, että jokainen jäsenvaltio pitää yllä tätä vapaa miten toimittaa nämä lääkkeet jos ei, niin teksti ei täytä tavoitteettaan ja se lisäisi vain laitonta myyntiä. Päinvastoin kuin mitä esittelijä sanoo, sanoi juuri, niin eläinlääkärin tilanne ei liity mitenkään lääkärin toimintaan, tietysti sillä ei ole olemassa sosiaaliturvaa eikä takaisinmaksuja, joita saadaan, jos ollaan töissä kanikasvatuksessa. Tämä nostaa kuluja alalla, joka on vakavassa kriisissä. Minusta tämä mietintö on mielenkiintoinen, mutta sitä pitää vahvistaa, sillä se on liian kevyt näissä aspekteissa. Jeszcze jako reporter zabierze głos pan poseł. Ja sitten Viekas vielä varjoesittelijän saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Eh, sobre, sobre este, este... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että tämä mietinnön pitäisi vastata kentän todellisuutta. Se ei voi olla vain antibioottikysymyksiin supistettu mietintö. Mehän puhumme täällä maanviljelyksestä, vesiviljelyksestä, puhumme säännöistä, joilla valvotaan hyvin laajaa lääkintäkenttää. Ollaanpa sitten samaa mieltä tai ei näiden lääkeaineiden käytöstä. Nyt meillä on järjestelmä, jossa maanviljelys on tehostettua ja vaatii tiettyjen aineiden käyttöä ja ne aiheuttavat tietynlaisia seurauksia. Mutta jos me kilpistämme tämän pelkäksi antibioottikysymykseksi, antibioottivälineeksi tai ongelmaksi sen suhteen, se ei riitä, sillä todellisuus on paljon monimutkaisempi ja monimuotoisempi kentällä. Siitä on kyse. Me puhumme nyt lääkeaineiden saatavuudesta. Se on erittäin tärkeä kysymys, se on mukana mietinnössä, mutta me tarkastelemme järjestelmää, jossa monikansalliset yritykset voivat rekisteröityä tiettyyn maahan. Järjestelmä on keskitetty ja yritykset hyötyvät pienten maiden viljelijöiden kustannukselta olla sellaisten maiden, joilla, joissa lääkkeitä ei, ei ole saatavilla tai niitä on saatavilla hyvin vähän. Meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota lääkevalvontaan. Me voi puhua vain riskien valvonnasta ja kontrollista. Meidän täytyy järjestää säännöllisiä tarkastuksia ja tarvitsemme enemmän resursseja. Resurssit ovat liian vaatimattomat. Kaikki nämä asiat ovat hyvin tärkeitä, kun halutaan kontrolloida antibioottien käyttöä. Ja tässä VIP-kontekstissa meidän täytyy pyrkiä vähentämään antibioottien käyttöä, vaikka ne eivät olekaan ainut kysymys. Erityisesti profilaktinen ja ennaltaehkäisevä hoito ovat niitä, joissa antibioottien käyttöä pitäisi vähentää. Tämä vähentäisi myöskin hoidon kuluja. Internetmyyntiä pitää valvoa. Mielestäni se pitäisi kieltää. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä. Ja sitten meillä on vielä innovaatiokysymys yritykset ja lobbarit pyrkivät kasvattamaan lääkkeiden käyttöä ja pitkittämään patenttiaikoja loputtomiin. Meidän täytyy varmistaa se, että yritykset saavat kohtuullisen korvauksen investoinneista, joita ne ovat tehneet kehitykseen, mutta tässä ei saa mennä liian pitkälle. Sitten vielä viimeinen asia. Olen sitä mieltä, että on mahdollista pyrkiä laatimaan lainsäädäntöä, jota lobbarit ja monikansalliset yritykset eivät voi väärinkäyttää. Kiitoksia. On sitten Mille, olkaa ähm, ich habe Müller verstanden. Müller ist ein anderer Name siis miljoona. Pari huomiota tähän mietintöön. Ja kiitokset Pausseenille. Antibioottikysymyksessä meidän täytyy ottaa nämä vara-antibiootit huomioon ja meidän pitää mennä hiukan pidemmälle. Ja meillä täytyy olla selkeää sääntelyä. Ja Meillä on nyt näyttöä eläinlääkkeistä pohjavedessä ja ympäristössä, eli mietinnössä pitää myöskin reagoida myöskin tähän ja oikealla tavalla ottaa se esille. Eli jos tällaisia löytöjä esiintyy, niin niihin pitää sitten reagoida oikealla tavalla. No sitten olen eläinlääkärin osalta sitä mieltä, että eläinlääkärien eläköitymisoikeudesta on pidettävä kiinni, jotta voidaan välttää se, mitä aina tapahtuu. Eli antibiootteja käytetään ennaltaehkäisevästi ja se pitäisi nyt kyllä kieltää. Kiitos. Sitten Aguilera. Gracias, presidente. Kiitoksia ihan lyhyesti. Olen samaa mieltä Ajuson kanssa. Ei pidä unohtaa, millaisia ongelmia on näiden vähän käytettyjen lääkkeiden saatavuuden kanssa. Tähän liittyvät asiat, jotka on jo mainittu, mutta kuten kollegani totesi, meidän täytyy rajoittaa lääkkeiden ennaltaehkäisevää käyttöä. Tästä olen samaa mieltä. Mutta ongelma on sitten tällaisten vähän käytettyjen lääkkeiden saattavuus. Minulla ei ole ratkaisua tähän ongelmaan, mutta se pitää kuitenkin ottaa esille. Ja pidän hyvänä sitä, mitä sanoitte, eli näistä hyvistä karjanhoitokäytänteistä ja eläintenhoidosta. Tällä tehdään nyt paljon, ja Fehan puhui siitä, että joissain maissa jo tehdään uusia ja mielenkiintoisia asioita, mutta meidän on muistettava, että Eurooppa on monimuotoinen. Monia asioita voidaan yhtenäistää, mutta ilmasto ja tietyt olosuhteet johtavat myöskin siihen, että meidän täytyy muistaa ne, kun määritellään tiettyjä asioita, vaikka meillä onkin sama tavoite. Ja vielä yksi asia. Tämä nyt aika loppui, tiedän kyllä, mutta sitten tämä äh, lääkkeiden, ihmislääkkeiden määrääminen eläimille. Eli tästä olen samaa mieltä kuin Ajus. Kiitos, Tenka Puto. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella kollega Paulsenia Itse olin varjoesittelijänä. Ja tarkistuksen 460, eli jotain kompromisseja on tehtävä, jotta saamme aikaan sujuvan tekstin. Mutta keskittyisin nyt muutamaan kysymykseen, jotka ovat tulleet esille tietyissä puheenvuoroissa. Eli ensinnäkin antibioottien käyttö. Meillä ei ole tarkkoja tietoja jotta voidaan varmistaa, että tiedot pohjautuvat käyttöön, joka on todella perusteltua. Eli kuten edelliset puhujat totesivat, meillä pitää olla parempia tietoja siitä, miten antibiootteja käytetään ja näin voidaan valvoa niiden käyttöä paremmin. Ja sitten tärkeä kohta liittyy siihen, mistä jo puhuttiin, eli eläinlääkärien rooli. Tästä asiasta on erilaisia kantoja ja henkilökohtaisesti en ole ihan samaa mieltä siitä, että eläinlääkäri voi määrätä ja myydä antibiootteja. Tämä on seikka, joka minun mielestäni olisi parempi säännellä. No sitten muut kohdat joissa meidän täytyy toimia, eli lääkevalvonta. Mielestäni tosiaan on tärkeää ottaa tähän luetteloon mukaan myöskin nämä antibioottijäänteet maaperässä ja vesistöissä. Ne ovat tärkeitä asioita ihmiselämän kannalta. Ja sitten tämä verkkomyynti, jota säännellään. Kuten kollega ennen minuakin jo totesi, tietysti pitäisi kieltää reseptilääkkeiden verkkomyynti, mutta meidän täytyy varmistaa kuitenkin, että meillä on hyvä valvontaa sen suhteen, että jollain tavalla näitä lääkkeitä kuitenkin myydään. Ja sitten lääkkeiden valmistaminen tietysti on asia, johon meidän täytyy puuttua. Kiitos, Dan Belter. Kiitos puheenjohtaja ensinnäkin varjoasettelijana. Haluaisin kiittää jäsen Paussen ja hänen työstään ja kiitos loistavasta yhteistyöstä. Haluaisin palata tähän lupakysymykseen, esittelin tarkistuksen, on useita menettelyä käytössä, esittelin siis tarkistuksen, jotta olisi mahdollista saada lupa decentralisoida, eli hajauttaa. Kyse siis uudesta menettelystä, vaan siitä, että muutetaan nykyistä menettelyä ja tämä yksinkertaistaisi varmastikin tilannetta. Ja toivon, että voitte tukea tätä tarkistusta muilta osin. Odotan, miten työ jatkuu. Ensi viikolla on kokouksia varmaankin tässä liittyen. Posso Kiitos teille Federlein. Mycket herr ordförande och tack Marit Paulsen för en mycket, mycket bra rapport. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Marit Paulsen ja hän erittäin hyvästä mietinnöstään. Tällaisessa keskustelussa keskittymme kaikki antibioottikysymykseen, mutta mielestäni on hyvin tärkeää käsitellä tosissaan kaikkia eri lääkeaineita. Kollegat tässä mainitsivat sen kyseessä eivät ole vain taudissa vaativat antibiootteja, meillä on myöskin antiparasiittisia hoitoja, jotka ovat tarpeen. Meidän täytyy käsitellä myöskin niitä. Meidän täytyy pohtia myöskin niitä seurauksia, joita voi koitua, jos antibiootteja ei olisi. Voimme joutua tilanteeseen, joka muistuttaa tilanteen ennen maailmansotia. Tämä on mielestäni tärkeä kysymys. On vaara, että että joudumme hyvin suuriin kansanterveellisiin ongelmiin antibioottiresistenssin vuoksi ja antimikrobilääkeresistenssin vuoksi. Minun maassani olemme tehneet hyvin kauan aikaa ja töitä näiden asioiden parissa, myöskin Alankomaissa, ja tulokset ovat hyviä, koska poliittinen tahto on ollut jo tämän takana, että poliittista tahtoa pitäisi löytyä joko paikasta Euroopan unionista. Kiitos, Njaar. Kiitoksia. Kolme asiaa. tämä reseptien määräämisoikeus eläinlääkäreillä. On tärkeää, että eläinlääkärit määräävät ja voivat toimittaa näitä lääkkeitä, mutta Saksassa täytyy muistaa myöskin se, että tämä eläinlääkäri on myöskin sitten vastuussa näistä lääkkeistä ja näitä asioita pitää tarkastella yhdessä, koska muuten tämä vastuu jakautuu yksi määrää ja sitten kun jotain pahaa tapahtuu, sattuu, niin kukaan ei olekaan vastuussa. Ja tätä nettimyyntiä ei pitäisi sallia, se on hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja sitten nämä rinnakkaislääkkeet antibioottien osalta. Meillä pitää olla rajoittava, uskottava ratkaisu, joka mahdollistaa sen, että voimme pitää kiinni tästä kannasta myöskin julkisessa keskustelussa. Kiitos. Pan poseł Des. Kiitos, Des. Kiitoksia. Pari kohtaa, mistä Peter Jarkin sanoi. Saksassa kuluttajasuojavirasto on arvioinut vuonna 2013 tilannetta ja yksi prosenttia antibiooteista on eläinkäytössä, mutta ihmislääketieteessä 40 7 prosenttia lääkkeestä johtaa resistenssiin. No, kun on kyse tästä resistenssistä, niin kyse ei ole eläinlääkkeistä ja niistä eläinten antibiooteista, vaan tämän saksalaisen viraston arvioiden mukaan meidän täytyy muuttaa tätä järjestelmää ja meidän täytyy miettiä, mitä pitää tehdä, jotta tätä resistenttiä voidaan vähentää. Meidän ei pidä pelkästään miettiä nyt näitä eläinten antibiootteja. Kiitoksia. Keskustelu on nyt päättynyt ja pyytäisin, että komission edustaja käyttäisi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos. Before starting with the substance. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin menen asiaan, haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että Pauls on tehnyt loistavaa työtä. Olemme tehneet yhteistyötä hänen kanssaan, se on ollut suuri ilo henkilökohtaisestikin. Haluaisin sanoa tämän muutama asia, josta haluamme sanoa pari sanaa ensinnäkin. Profylaktisen ja metafylaktisen määritelmät ynnä muut me tulemme auttamaan neuvostoja parlamenttien määritelmien kanssa, useiden kanssa. Olemme käyneet tätä keskustelua viime aikoina muun muassa Euroopan lääkäreiden liitto on tuonut esille argumentteja, jotka ovat tärkeitä, mitä tulee markkinointilupiin on ehdotus, että se olisi viisivuotista. Panemme tämä merkille. Se tulee itse lupamenettelyn on tarkistuksia, jotka osoittavat, että rinnakkaislääkkeet, niiden ei pitäisi mennä tämän keskusmenettelyn kautta, jossa on sama vaikuttava aine siis meistä, jos on uusi vaikuttava aine, niin kuin tällä hetkellä on, niiden olisi välttämättä mentävä läpi keskusmenettelyjen läpi syystä A, syystä B, että ne arvioidaan parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Kaikki, ja siis tämä kaikki jäsenvaltioiden toimesta. Sitten tämä variaatio, se kappale, ehdotamme, että se poistetaan. Ehdotamme, että se korvataan raportilla, jossa käsitellään 1.2.3.2008 artiklan toiminnasta. Mitä tulee variootioon, tämä toimii meistä huonosti. Tämä on selkeästi kuvailtu vaikutusten arvioinnissa. Sitten tekninen dokumentaatiosuojelu, eli tämä tietosuoja aikaisemmalta nimeltään. Me haluamme saavuttaa tasapainon välillä, että innovoidaan ja toisaalta suojellaan kilpailua. Meillä on näyttöä tästä. Se on kaikkien edessä, eli että ei ole tarpeeksi lääkkeitä eläimille erityisesti jos ajatellaan toissijaisia eläinlajeja ja pienemmissä jäsenvaltioissa tilanne on myös tämä ja meidän tulee stimuloida tätä, meidän tulee saada teollisuutta investoimaan tietyillä osa-alueilla, esim. mehiläiset on yksi osa-alue, joka tulee mieleen, tai uudet antibiootit. Saman aikaan pitää kuitenkin pitää yllä hyvää kilpailutilannetta, eikä niin kuin joku oikeasti sanoi, joku huolenaiheensa siitä, että annetaan määritelmätöntä suojaa lääkeen ekalle keksijälle antimikrobiaineet. Tämä on suurin huolenaihe, ei ainoa kuitenkaan, niin kuin sanottiin, niin sanomassa Viegas. Tämä joitte meitä ehdottamaan kehyksen tarkistamista. Tämänhetkinen säännös mainitsee antimikrobianeekset ja se resistenssin. Komissiotuksessa on ainakin 15 täysin uutta vaatimusta liittyen antimikrobiaineresistenssiin. Siellä mainitaan tiedon pakollinen kerääminen, jos siis halutaan myydä näitä aineksia ihmiskäyttöön. Pohjana pitää olla tieteellistä näyttöä. Me olemme valmistautuneet tarkastelemaan ehdotuksia joiden myötä voitaisiin torjua tehokkaammin antimikrobiresistenssikysymyksiä Samalla pitää ottaa huomioon se, että pitää suojella ihmisten ja eläinten terveyttä. Lyhyesti lääkevalvonta. Me hylkäämme syytöksen, että me kevennämme tätä asiaa. Nykyään lääkevalvonta perustuu vuotuiseen raportointiin 95 prosenttia näistä raporteista ja, tai, tapauksista jää kokonaan käsittelemättä. Me ehdotamme, että siirrytään järjestelmään, jossa jatkuvasti valvotaan kaikkia sattuneita tilanteita liittyen kaikkiin eläkkeisiin. Tämä on riskiperustainen lähestymistapa. Me yhdessä Euroopan lääkeviraston kanssa toimimme tässä. Se oli mukana, kun luonnosteltiin näitä säännöksiä. He ovat sitä mieltä, että tämä on merkittävä askel eteenpäin mukaan lukien eläinten ja ihmisten terveys. Mitä tulee e-myyntiin, haluaisin hetken nyt tässä selittää tilanteemme. Me emme ole sitä mieltä, että asetuksen myötä voidaan päästä eroon näistä vääristä lääkkeistä Euroopan ulkopuolelta. Asiakkaat eivät välttämättä aina tiedä, että mitä he ostavat. Ja tätä keskustelua on käyty jo neljä vuotta sitten kun puhuttiin näistä valelääkkeistä. Me olemme hyväksyneet lähestymistavan tälle valelääkedirektiiville. Nyt pyritään perustamaan mekanismi, jonka myötä voidaan tunnistaa ne toimijat, jotka jäsenvaltiot ovat valtuuttaneet toimimaan kansallisella tasolla myymään verkossa. Lääkkeitä myydään Euroopassa tällä hetkellä, enkä mä aio muuttaa tätä ne, joilla on lupa tehdä niin kansallisella tasolla, oli kyse sitten jakelijoista, eläinlääkäreistä ynnä muista. Me emme halua, koska tätä periaatetta ei, jos jäsenvaltiot haluavat sallia sen, että myydään ei-reseptilääkkeitä, käsikauppalääkkeitä tai kaikki paitsi antimikrobiaalit, niin tähän on jo säännökset. Sillä 107, kun sanotaan, että jäsenvaltiot saavat vapaasti myydä lääkkeitä verkossa. Samalla pitää kuitenkin suojella kansanterveyttä. Ja tähän liittyy mahdollisuus ottaa käyttöön tiettyjä rajoituksia. Me haluamme tehdä sen, että on selkeät säännökset, joiden myötä ne, jotka ostavat lääkkeitä, tunnistavat, ottavat huomioon sen, että nämä myyjät toimivat lain mukaan kansallisella tasolla – ja olemme hyväksyneet juurikin sen mallin, jota on käytetty näissä ö, keinotekoisten lääkkeiden osalta lopuksi. Kysymys, jonka Agnio ja Ferro esittivät, kyllä, komission ehdotus jättää tilanteen muuttumatta. On erityistilanne UK ja myös Norjassa. Me viittamme näihin henkilöihin, joilla on pätevyys kirjoittaa eläinlääkereseptejä kansallisten lakien mukaan. Näitä ammattejahan säännellään tällä lailla kansallisella tasolla ja pätevyyksiä pätevyydet ovat kansallisia, emmekä halua puuttua tähän. Meillä ei ole näyttöä siitä, että olisi ongelmia liittyen tapaan, jolla tämä järjestelmä toimisi, jos ajatellaan siis näitä ammattipätevyyksiä eläin lääkärialalla. Lääkkeitä on erilaisia olemassa, joten emme halua muuttaa tuota periaatetta. Toivottavasti puhuin tarpeeksi selvästi. Kiitos puheenjohtaja. Oh, this is the commission proposal, of course. Se komission ehdotus siis. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Prosimy panią poseł sprawozdawcę. Kiitoksia ja sitten esittely vielä. Olkaa hyvä. No, invändningar. Kiitokset kaikille puheenvuoron käyttäjille. Me jatkamme tätä keskustelua nyt. Me tulemme keskustelemaan ja valmistelemaan yhdessä kompromissitarkistuksia. Tämä on erittäin tärkeä työ, joka meillä on edessämme. Uskoakseni 90 prosenttisesti me olemme samoilla linjoilla. Me olemme maatalousvaliokunta ja meidän vastuumme on ottaa huomioon kasvattajat ja viljelijät ja puolustaa heidän intressejään ja ottaa huomioon heidän todellisuutensa. Minä luen tutkimuksia ja luen asiakirjoja, joissa käsitellään mikrobilääkeresistenssiä ja sen vaikutuksia maaperään, veteen, elämään ja alueisiimme. Ja uskon, että me olemme nyt hyvin vaarallisella tiellä. Maan viljelys tulee ensimmäisenä kärsimään tästä ja sillä tulee olemaan taloudellisia ja teknisiä vaikutuksia arvostaisin sitä, että me tekisimme oma mietinnön, joka käsittelisi niitä seurauksia, joita maanviljelijöillä koituu kaikista näistä ongelmista. Itse asiassa minä pelkään todellakin, että joudumme hyvin vaikeaan tilanteeseen. Näiden viimeisten 50 tai 60 vuoden kehityksen lasku lankeaa pienviljelijän maksettavaksi. Ja minä toivon, että me ajattelisimme tätä pienviljelijää. Luonnollisesti tämä ylittää nyt käsittelyssä olevan lainsäädännön, mutta mielestäni meidän pitäisi pohtia sitä, mitä me voimme tehdä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä tehdystä työstä. Lausunto 15.16. heinäkuuta ja asiasta vastaavassa valiokunnassa, ympäristövaliokunnassa syyskuussa. Eli kiitoksia valmistelijalle ja sitten kohta seitsemän ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen muuttaminen. Valmistelija on Stanislav Polchak, asiasta vastaava valiokunta on ympäristövaliokunta. Meillä on tarkistuksia. Siis nämä asiathan liittyvät läheisesti toisiinsa. Asetuksessa käsitellään menettelyitä, jotka liittyvät ihmisille elämille tarkoitettujen lääkkeiden lupa- ja valvontamenettelyitä. Ja tarko- tarkoitus on perustaa myöskin eurooppalainen lääkevirasto. Eli ja Polchak esittelee sitten nämä tarkistukset. Olkaa hyvä. Děkuji vám, pane předsedo, za uvedení této materie. Já budu již pouze... Kiitoksia. Puhun nyt ihan lyhyesti koska Paulsenin lausunnossa jo käsiteltiin näitä samoja asioita. Tämä on tämä tekninen osio, mutta kuten sanottiin, tämä liittyy läheisesti myöskin tähän edelliseen esitysistä kohtaan. Lausunnossa valiokuntakokouksissa tästä asiasta on jo puhuttu, eli puhun nyt vain kysymyksistä, jotka liittyvät tarkistukseen. Niitä on 30, eli vain kymmenesosa siitä, mitä tuli Paulsenin mietintöön. Eli kuten sanoin, minun työni on ollut tämä tekninen osio, Ja voin tukea kaikkia tarkistuksia, joissa puhutaan siitä, että parlamentin pitää luoda yhteinen kanta. Sitten siellä on yksi tarkistus, joka liittyy lääkemonografiaan. Siinä on tiettyjä riskejä ympäristölle. Se on ihan hieno ajatus, mutta tietyllä tavalla sitä on kuitenkin hankala panna täytäntöön ja sitä ei ole ajateltu ihan loppuun asti. Eli millä ehdoilla tällaiset monografiat voitaisiin laatia. On jo ehdotettu, että julkistettaisiin ympäristötutkimuksen tuloksia. Se olisi ehkä hyvä perusta, mutta kuitenkin pelkään pahan, että meillä ei ole riittävästi aikaa käsitellä tällaisia kysymyksiä mietinnössä tai minun lausunnossani. Meidän pitäisi käydä syvällisempää keskustelua näistä riskeistä, joita näistä aineista koituu ympäristölle. No, tämä nyt varmaan riittää minun osaltani koska on jo selvä, missä tämä painopistealue. Olen EPPn varjoesittelijä myöskin eläinlääkkeiden osalta. Ja tämä on hyvin tekninen kysymys. Ja varjoesittelijän kanssa varmaan pääsemme yhteisymmärrykseen näistä tarkistuksista. Kiitoksia. Dziękuję. Pan poseł Kaputo, bardzo proszę. Kiitoksia sitten Caputo puolitoista minuuttia. Niin, no, Kiitoksia ihan lyhyesti. Kuten esittelijä jo totesi, tämä on aika tekninen kysymys, joka liittyy läheisesti edelliseen kohtaan. Ja sitten on tehty tarkistuksia, joista varmaan pääsemme sopuun. Ja ennen kaikkea Minua kiinnostaa Scott Kieton ehdotus, joka liittyy julkiseen tietokantaan, jota, jossa olisi tietoja, jotka liittyvät eläinlääkärin käyttöön. Se liittyy myöskin tähän kysymykseen ja se olisi erittäin hyvä ajatus. Ja komissio mielestäni pitäisi korostaa tätä tarvetta ja että Euroopan lääkevirasto anta, pitäisi tämän eläinlääkkeiden lupa- ja valvontamenettelyn halussaan. Ja sitten on ehdottoman tärkeää yhdistää tämä asetus ja tämä uusi eläinlääkeasetus toisiinsa. Kiitos. Kiitos tänä Ajuso. Kiitoksia puheenjohtaja. tämä virastojen jakaminen, onko se tarpeen? Siis tarvitsemme yhden viraston lisää? Eli tämänlaisen kysymyksen vain halusin esittää. Siis onko se tarpeen vai onko tämä tilanne tällä hetkellä hyvä? Siis tarvitaanko uutta virastoa? Meillähän on valtavasti nyt virastoja jo EU-ssa, eli haluaisin vain, että minä selitän, miksi tarvitaan tällaista uutta virastoa. Kiitos. Frank. Kiitos sitten, Frank. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asia liittyy edelliseen. Voimme huomata, että jälleen kerran komissio ähm, puhuu tarpeellisesta yksinkertaistamisesta olemassa olevaan asetukseen ja puhuu porsareista, jotta se voisi jälleen kerran tällaisen tyhjänpäiväisen laitoksen luoda, äh, joka kerää vielä maksuja. Tämän uuden eurooppalaisen viraston luominen tulee kasvattamaan maksuja ja lääkkeiden hintoja. Nyt voimme huomata, että parlamentti on hyvin tietoinen siitä, kuinka komissio toimii. Ja se on tässä komission kätyrinä näissä toimissa, jotka mahdotonta hyväksyä. Olisi paljon enemmän hyödyksi yksinkertaistaa asioita, kun komissio jälleen kerran haluaa niitä vain monimutkaistaa. Kiitoksia. Sitten Scott Cato. to, to... Kiitos puheenjohtaja. Mielelläni puhun noiden kahden puhujan jälkeen, jotka ovat skeptisiä tarpeesta tähän lääkevirastoon. Sillä meillä on tässä tärkeä rooli suojella kansanterveyttä ja terveyttä, ja sitä tässä pyritään saavuttaa tämän Euroopan lääkeviraston kautta. Minusta on hyvin tärkeää, ettei sekoiteta ö, sääntöjä byrokratiaan, ja pitäisi varmistaa, että Euroopan lääkevirasto saa kunnon resurssit käyttöönsä. Lisäksi on tärkeää, että ei leikata tässä kuluja tässä kohtaa, sillä jos hyvän sääntelyä leikataan, niin sitten tulee kriisit, jotka liittyvät eläinten terveyteen tai kansanterveyteen, ja loppujen lopuksi se maksaa enemmän rahaa, joten on hyvin tärkeää, että perustetaan tämä tärkeä virasto ja pidetään huolta arpaista lääkkeistä ja että sillä on kunnon varat käytössään, joten minulla on muutama asia, joka sanoi ensinnäkin meitä huolestuttavasti, että lääkeviraston henkilöstö olisi hyvin pienimääräinen. Me pyydämme, että onko tämä tarpeen varmistaa, että kerätään, että tässä pystyykö se keräämään tietoa sopivalla tavalla, jotta voidaan torjua tätä antimikrobiaaliresistenssiä, joka on suuri uhka terveyden, niin kuin kuultiin aikaisemmin. Virastolla on tärkeä rooli tämän täytäntöpanossa ja sen tieteellinen tieto on hyvin tärkeää lähtökohtaisestikin ja olen myös sitä mieltä, että tarvitaan kunnon resurssit, jotta tietoa voidaan prosessoida, joita tulemme tarvitsemaan eurooppaista lääkkeistä. Myötämme, että virastoon pitäisi myös käydä läpi tietoja vanhemmista markkinointiluvista ja tarkistaa sääntöjä kymmenen vuoden välein ja se myös käsitellä uusia hakemuksia, joten mistä tämä tarkoittaa sitä, että se tarvitsee kunnon resurssit ja joka tapauksessa ja tietysti jos ei uusia lupia tarvita eläinlääkeille, niin lääkevalvontasääntöt, niiden pitää olla tiukempia, joten minusta on hyvä, että kaputua kiinnostaa se, että päivitetään tätä tietokantaa ja olla samaa mieltä sen suuntaista tarkistuksesta, jota mielelläni keskustelua muista tarkistuksista esittelijän kanssa. Kiitos. Dziękuję. Wyczerpaliśmy zgłoszenia pani i panów posłów. Kiitoksia. Nyt pyytäisin sitten, että komission edustaja Salo käyttää puheenvuoron. Ei kun hetkinen, yksi puheenvuoro vielä on. Olkaa hyvä. Anteeksi, pyhän hyvin, hyvin lyhyesti. Minun puheenvuoroni meni ohi. Olin puhumassa. Mielestäni tässä kaikkein suurin kysymys on se, tarvitsemmeko me virastoon vai emme. Yksi suurimpia ongelmia Euroopan unionissa tällä hetkellä on se, että me teemme paljon hyviä päätöslauselmia ja hyvää lainsäädäntöä, huonoakin kyllä, mutta enimmäkseen hyvää. Ja sitten meillä ei ole resursseja seurata niiden toteutumista. Kuinka me teemme kansallisen parlamenttien kanssa yhteistyötä, jotta voimme varmistaa, että meillä on virastoja ja muita toimijoita, jotka voivat varmistaa päätösten toteutumisen. Jos rikoksia on, meillä on poliisiviranomaisia, niihin puuttu, puuttumista varten, mutta mielestäni on tärkeää, että me pitäydymme tosiasioissa ja tarkastelemme niitä, ja että komissiolla on mahdollisuus toimia, jos joitakin asetuksia ei ole oikein toimeenpantu eri jäsenmaissa, ja meillä pitää olla myöskin seurantamenettely, joka on tehokas ja hyvä. Tämä on mielestäni tärkeä kysymys, jos me onnistumme tässä, me tulemme olemaan, kuten Moni Paulson on ollut eläinterveyslainsäädännön alalla ainakin osittain onnistuneet työssä. Me voimme yksinkertaista toimintaa tulevaisuutta ajatellen. Kiitoksia. Kiitos sitten komissio. Thank you very much, Mr. Ch- Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua hyvin lyhyesti, paljon lyhyemmin kuin aikaisemmin. Eli miksi tämä asia on yhdessä aikaisempien kanssa? A jotta voitaisiin muuttaa vuodelta 2007, sillä komissio ehdottaa, että olisi tämä keskitetty lupamenettely yhteiseen asetukseen muiden menettelyjen kanssa eläinlääketuotteiden B, jotta olisi pakollinen yhteensovittaminen Lissabonin sopimukseen nähden, joten tätä me teemme. Me emme halusi, että laajennettaisiin soveltamissalaa, että lisättäisiin uusia tehtäviä, virastolle tai muille toimijoille, jotka ovat mukana tässä aiheessa muunnostuksen osalta. Mitä tulee tämän päivän kommentteihin, ensinnäkin haluaisin valmistaa Rova Jusson ja Ferranin siitä, että ei ole uutta virastoa. Kun puhutaan virastosta, niin puhutaan vain Euroopan lääkevirastosta, joten Ferro ei ole mitään tällaisia tyhjiä laitoksia. Kyselin Euroopan lääkevirastosta, joka on 20-vuotias ja se voi hyvin, joten emme ehdota uuden viraston luomista. Olen samaa mieltä voimakkaasti Katkeitin kanssa ja Federlin kanssa siitä, että meidän tulee varmistaa, että meillä on keinot seurantaan, tarvitaan hyviä resursseja. Euroopan lääkevirastolla on henkilöstö noin 200 ihmistä, pitää paikkansa, että ne, jotka käsittelevät eläinlääkkeitä, heitä ei ole niin monia, mutta haluan varmistaa teille, että me olemme keskustelleet komission ehdotuksista yksityiskohtaisesti kollegoiden ja ystävien kanssa Euroopan lääkevirastossa ennen kuin on esitelty tämä komission ehdotus. Joten emme luo uutta virastoa tai uutta järjestelmää. Me haluamme vain auttaa Euroopan lääkevirastoa toimimaan niin hyvin kuin mahdollista mitä tulee lupamenettelyyn ja siihen, että valvotaan eläinlääketuotteita. Kiitos. Dziękuję pan poseł sprawozdawca. Bardzo proszę panie pośle. Kiitoksesta vielä esittelyä kautta. Já velmi stručně... Kiitoksia. Eli lyhyesti tähän lopuksi. Toivottavasti varjoesittelyiden kanssa voimme sitten sitten saada aikaan kompromissitarkistuksia. Toivottavasti pystymme muokkaamaan näitä tarkistuksia, ja niitä nyt ei ole niin paljon. Ja komissiolle vastaisin, että tämä uusi asetus tai nämä uudet osat muuttavat toimivaltuuksien jakautumista. Esimerkiksi vaikutusten arviointi on tehty komissiossa ja tämä ei ole eduksi virastolle. Ja myöskin lausunnossani olen puhunut näistä korvauksista, joita määrätään virastoille. Niillä on suuria rahoitusvaikutuksia koko järjestelmää silmällä pitäen ja se vaikuttaa suoraan myöskin jäsenvaltioihin. Tämä täytyy ottaa selvästi esille, koska tämä vaikuttaa myöskin jäsenvaltioiden budjetteihin. Ja siksi mielestäni EU-tason toimivaltuuksia pitää jakaa toisella tavalla ja parlamentikin pitää se hyväksyä. Meidän pitää muistaa tämä. Meidän on myönnettävä, että uusi asetus jakaa nämä toimivaltuudet eri tavalla. Kiitos. Bardzo dziękuję. Przyjęcie. Kiitoksia. Lausunto hyväksytään valiokunnassa 15.16. heinäkuuta ja sitten asiasta vastaavassa eli ympäristövaliokunnassa syyskuun 28. päivä. Ja sitten siirrymme kohtaan kahdeksan jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehojen käyttöä tai kieltää se alueellaan. Esittelijä on DES ja asiasta vastaava valiokunta on ympäristövaliokunta me laadimme lausunnon tästä ympäristövaliokunnalle sen suhteen, miten jäsenvaltiot voivat sitten rajoittaa tai kieltää muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehun alueellaan. jäsenvaltioilla ei ole vielä ollut määräenemmistöä tässä asiassa, ei puolesta eikä vastaan, ja tulee geenimuunneltujen organismien käyttöön rehuissa ja elintarvikkeissa. Ja komissio on tehnyt päätöksen tämänhetkisten sääntöjen mukaan ilman valiokunnan tukea Ja meillä on nyt säännöt, jotka liittyvät lupiin, geenimuunneltujen organismien käyttöön, elintarvikkeiden ja rihan käyttöön liittyen. Ja jäsenvaltiolla on mahdollisuus rajoittaa tai kieltää niiden käyttö, mikäli Sitten siis tämä koskee sekä rehua että elintarvikkeita, niin, mutta se on mahdollista ainoastaan silloin, jos jäsen pystyy osoittamaan, että kyseinen tuote todennäköisesti aiheuttaa riskejä terveydelle tai ympäristölle. Jäsenvaltioiden syyt ovat vaihtelevat ja ne liittyvät usein kotimaisiin kysymyksiin, kansallisiin huolenaiheisiin. Tämä asia liittyy nyt myöskin siihen, että GMO-sääntelyä muutetaan ja mitä nyt oikeudellisia puitteita, jotta jäsenvaltiot alueellaan voivat ryhtyä toimiin, joiden tavoitteena on kieltää tai rajoittaa geeni, muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö, jos niistä niiden tuotteiden turvallisuudesta ei ole takeita. Des on laatinut tämän lausunnon ja ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, niin ensin kuulemme komission esityksen, jotta voimme paremmin ymmärtää, mikä on tavoitteena tässä aloitteessa. Eli komissio, olkaa hyvä. Täällä on jo puheenvuoropyyntöjä tullut. Eli Miko, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kiitos kutsusta tänne mahdollisuudesta lyhyesti esitellä komission ehdotus muuttaa GMOiden tarvike- ja rehuasetusta, kuten tiedätte. Tämä lainsäädäntöehdotus johtuu suoraan poliittisista suuntaviivoista, jotka on hyväksytty parlamentin toimesta heinäkuussa 2014. Ehdotusta pitää, se pitää nähdä laajassa yhteydessä erityisesti ja ottaa huomioon se, että EU-kansalaiset monissa jäsenvaltioissa ovat skeptisiä GMOiden suhteen, mutta samalla karjantuottajat Euroopassa ovat hyvin riippuvaisia siitä, että he tuovat viljakasveja. Eurooppaan 32 miljoonaa tonnia soijaa tuodaan Eurooppaan vuodessa. Useimmiten ne ovat GMO-tuotteita ja me tuotamme vain 1,4 miljoonaa tonnia tätä tavaraa. Halusin vain antaa tämän kuvan, eli alle 5 prosenttia tarpeestamme Euroopassa. Toisin sanoen, jos haluaisimme lisätä tuotantoa Tapelemme mukaan, niin mietittiin sitä tuotantoa yli 20, 20 kertaiseksi, mikä on melko epärealistista. Tämä dilemma on johtanut siihen, että esivaltiot ovat ristiriidassa äänestyksissä, kun pyritään soveltamaan GMO, elintarvike ja rehu artikloja EFSAn riskiarviointien jälkeen lopputuloksena milloinkaan 67 GM oota, jotka on hyväksytty, on saanut määrä enemmistöä. Ei puolesta eikä vastaan, kun sitä on äänestetty jäsenvaltion toimesta. Ja tätä ei muuttanut sekään, että otettiin käyttöön askeli, joka oli tämä vetomuskomitea. Komissio sen takia on aina ottanut yksin vastuun siitä, että se on antanut luvan GMO-tuotteille tieteellisten riskiarviointien jälkeen Essasta, jolla se täyttää laiset velvoitteensa ja toistan, se on laillinen velvoite komissiolle toimia. Tämä tilanne totta kai on ainutlaatuinen. Tilanne on johtanut demokratiavajeeseen järjestelmässä, mikä on haitallista kaikille. Haluaisin pyytää kaikkia tässä kohtaa vastaamaan velvollisuuksistaan. Nyt on tullut aika tiedostaa tämä pysyvä asiantila, joka ei ole kestävä enää. Me uskomme kaiken lisäksi, että keskustelu on hyvin tärkeää ja se tulee auttamaan selventämään tilannetta ja tulemme pääsemään eteenpäin löytämään ratkaisuja ja tarvittavia päätöksiä päätöksentekomenettelyn tarkistus, joka liittyy kiemoiden lupaan, on saanut lopputuloksi, että pitäisi laajentaa tä, tähän viimeaikaisen direktiivin säännökset, jotka parlamentin hyväksynyt. Lisäksi pohdimme myös muita vaihtoehtoja, mutta on huomattu eh, monia puutteita. Komitologiasetuksen muuttaminen vain GMOiksi olisi ollut syrjivää sen on pitänyt vastata kysymykseen, miksi sääntöjen muutamien GMOiden kohdalle pelkästään. Toiseksi se, että muutettaisiin äänestyssääntöjä, tämä ei ollut mahdollista myöskään. Se on perussopimuksessa, se varmistaa demokraattisen tasapainon eri jäsenvaltioiden välillä, joten sen muuttaminen tarkoittaisi perussopimuksen muuttamista lopuksi. Se, että jäsenvaltioiden kompetenssi päättää GMOiden luvista ei olisi kestävää. Se tarkoittaa sitä, että hyväksyttäisiin eri turvallisuustasot jäsenvaltioiden välille. Kaiken kaikkien komission ehdotus tulee jäsenvaltioille mahdollisuuden ottaa huomioon kansalliset olosuhteet, eli he voivat kieltää tai rajoittaa GMO-tuotteita, elintarvikkeita ja rehuja alueellaan. Näin ollen tämä tuo lisää toissijaisuutta järjestelmään. Näin ollen lopullinen valinta tulee lähemmäs kansallistasoa. Jäsenvaltiot usein vetoavat kansallisiin poliittisiin syihin, jotka eivät liity turvallisuuteen, jos kun he siis haluavat pidättäytyä äänestämästä tai äänestävät vastaan, haluaa selvä, komissio tulee pitämään vastuunsa siitä, että se antaa markkinointiluvat GMO-tuotteille. Tämä ei tule muuttumaan ehdotuksen myötä. Lisäksi haluaisin sanoa, että opt-out-päätöksiä päätösten pitää olla EUn perusperiaatteiden mukaisia ensinnäkin. Kansalaisille pitää tarjota yhtäläinen turvallisuuden taso koko EU-ssa. Katsotaan sitä, että GMO-luvat ja riskianalyysit tehdään edelleen EU-tasolla näin ollen. Ja sen vaatimat syyt kieltää tai rajoittaa GMO-tuotteita ne eivät saa olla konfliktissa EFSAn riskiarvioinnin kanssa. Jäsenvaltioilla on edelleen mahdollisuus hyväksyä hätätoimenpiteitä, jos uusia riskejä ilmaantuu, joten tämä suojeluskemekanismi tulee säilymään. Toiseksi opt-out-toimenpiteiden pitää olla sisämarkkinoiden ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisia. Tämän takia opt-out-päätökset tulee perustua merkittäviin, merkittäviin päätöksiin, ne eivät saa olla syrjiviä. GMO-tuotteiden liikehdintä tulee säilymään ennallaan sillä vain niiden käyttö voidaan kieltää niiden alueilla, mutta vapaata liikkuvuutta tai tuontia ei saada kieltää. Jos päätetään kieltää tai rajoittaa GMO elintarvikerehujen käyttää, niin jäsenvaltioiden tulee varovasti pohtia sosiotaloudellisia vaikutuksia näistä päätöksistä elintarvike- ja rehualan toimijoiden toimintaan. Arvoisa jäsen, komissio on täyttänyt saan ja Euroopan kansalaiset ja hallitukset saavat enemmän sananvaltaa viemoista. Tätä ei voida jättää huomioimatta. Lupa järjestelmä GMOiden kohdalla kohtaa poliittisia haasteita. Nämä pitää ratkaista, koska tässä on kyse EU-luottamuksesta. Olen vaikuttunut siitä, että ehdotus on kaikkein sopivin vastaus tälle haasteelle, jota kohtaamme tänään. Sen takia vetoan teihin kaikkiin puheenjohtaja, esittelijä, arvoisat jäsenet, että sitoudutte rakentavaan keskusteluun, jotta päästään eteenpäin lainsäädäntömenettelyn myötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja esittelijä saa nyt sitten ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä nyt tämä ehdotus tuli jo kuvattua asetuksen muuttaminen. Tämä, tällaiset kansalliset kiellot eivät noudata kansainvälistä kauppaoikeutta. Ne johtavat kilpailun vääristymiseen, jos ne eivät pohjaudu turvallisuuskysymyksiin. Komission ehdotus ei ole kovin tehokas. Siinä ei ole mitään parannusehdotuksia verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen – ja tässä sanotaan, että jäsenvaltioiden täytyy perustella, että opt-out-toimet sitten sopivat yhteen sisämarkkinasääntöjen tai kansainvälisten sitoumusten kanssa. Ja näin sisämarkkinat olisivat kyllä vaakalaudalla. Eli pitääkö taas sitten valvoa tavaraliikennettä jäsenvaltioiden välillä, millaista toleranssia voidaan soveltaa. Ja toisin kuin Juncker ilmoitti, että hän haluaa vähentää byrokratiaa, niin tässä sitten vain luotaisiin byrokraattinen hirviö. Ja viime päivinä on puhuttu siitä, että tämä ehdotus pitäisi torjua. Tästä ollaan poliittisesti yhtä mieltä ja tällainen poliittinen hirviö pitää palauttaa komissiolle. Komissio haluaa välttää nyt vastuutaan. Komissiolla on vastuu tällaisissa eurooppalaisissa päätöksissä, eli siksi me jätämme tämän asian komission kontolle. Komissio ei myöskään ole tehnyt muita päätöksiä. Cholos ehdotti, että 7 prosenttia otetaan pois tuotannosta ja on hyvä, että parlamentti onnistui siinä, että näillä aloilla voidaan viljellä kasveja. Ja esimerkiksi omalla alueellani on hyvin paljon esimerkiksi he, paputuotantoa ja tällä tavalla ei tarvita niin paljon tuontia, eli komissio on tehnyt aivan väärinlaisen ehdotuksen ja tämä ei nyt sovi tämänhetkisiin tavoitteisiin ollenkaan. Olen puhunut ympäristövaliokunnan jäsenen kanssa ja en nyt halua ennakoida tätä päätöstä, mutta käsittääkseni sielläkin on selkeä enemmistö, joka haluaisi torjua tämän ehdotuksen, enkä usko, että tätä ehdotusta voidaan panna täytäntöön. Tämä ei sovi yhteen sisämarkkinoiden vapauden kanssa ja siksi ehdottaisin, että tämä valiokunta lausunnossa toimii samalla tavalla kuin ympäristövaliokunta ja että palautamme tämän komissiolle. Dziękuję panie pośle za... Kiitoksia tästä lausunnon esittelystä. Ja sitten avaamme keskustelun. Täällä on paljon nimiä listalla. Ja 18.30 alkaa sitten kaksi muuta tärkeää kokousta. Eli Nicholsonin järjestämä tilaisuus, ja siellähän puhutaan kilpailukyvystä, munatuotantoalalla. Ja sitten TTIP-neuvotteluista e myöskin puhutaan siellä. Nicholson raportoi tästä ja hän on kutsunut meidät sinne samoin komission edustajat. Ja sitten Kopa myöskin järjestää tilaisuuden samaan aikaan, jossa puhutaan maitoalasta. Maitomarkkinoiden tilasta keskustellaan siellä ja niin edelleen. Eli voisimme olla kummassakin tilaisuudessa mukana. Nämä kaikki kolme asiaa ovat meille tärkeitä. Ja olisi hyvä, jos olisimme siis mukana näissä kokouksissa. Pyytäisin, että puhutte korkeintaan puolitoista minuuttia. Tämä asia on kaikille tuttu. Tästä voidaan puhua pitkään tai sitten ihan lyhyesti. Eli ihan lyhyitä puheenvuoroja. Pelman. Monsieur le Président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ei ole mikään uutinen, mutta kerrankin olen edustaja Dessin kanssa samaa mieltä. Pohjimmiltaan tämä teksti on huonosti laadittu, huonosti laadittu, kuten ensimmäinenkin teksti oli. Ensimmäinen viljelyä koskeva teksti, sekin oli huonosti kursittu kasaan. Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät siemenviljatekstin ja hylkäsivät ähm, ruoantuotantoa käsittelevän tekstin. No, sitä parempi luomme kaaosta, sillä tällä hetkellä tämä tilanne on sietämätöntä. Meillä on jo siemenviljaa koskevaa huonoa lainsäädäntöä ja sitä samaa me halu, halutaan ajaa läpi muualla aloillakin. Komissio itsekin tunnustaa, en nyt mainitse nimeltä ketään, mutta kun olen komission ollut yhteyksissä, siellä tunnustetaan, että meidän kantamme on sellainen, että äm, VTO on edessä sitä ei voida puolustaa. Selkeästi sanottuna me emme voi SPS-sopimukseen pohjata, jotta haluamme jotta voisimme taistella, kun meitä vastaan hyökätään, kun jokin muu maa haluaa tuoda geenimuunnettuja elintarvikkeita Euroopan unionin alueelle. Me pyrimme taistelemaan vain sellaisen tekstin pohjalta, joka puhuu esteistä, jotka ovat muuta kuin tulliesteitä, mutta kaikki tietävät, että tämä on haurasta eikä tule toimimaan. Tämä teksti minulle siis on kuolleena syntynyt. Ja tästä, viittaan komissioon, ongelma tulee siitä, että komissio kieltäytyy ottamasta huomioon kaikkia näitä GMO-arvioita, tieteellisiä, ympäristöllisiä ja sosioekonomisia arviointeja, joita on GMOiden suhteen tehty. Nämä kolme elementti täytyy ottaa mukaan arviointeihin, sillä muutoin arviointi on puutteellinen sitä ei voida puolustella. Tällä hetkellä komissio kuitenkin ehdottaa, että me eh, kumarramme monikansallisille yrityksille, jotka haluavat eh, estää meitä kieltämästä GMO-tuotteita, mutta nämä argumentit paradoksaalisesti ovat aivan samoja kuin bioteknisten yritysten argumentit, jotka haluavat vielä enemmän vapauksia GMO-tuotteiden markkinoille tuonteen. Tämähän on paradoksi tässä keskustelussa. Bardzo abyśmy przyszło dalej wypowiedziach nie Kiitoksia. Ja pyydän, että te toista sitä, mitä on sanottu. Eli Betsi, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Mr. Kiitos puheenjohtaja, kiitos DES-esityksestänne. Suhtaudumme myönteisesti Euroopan komission ponnisteluihin ottaa käyttöön oikeudelliset kehykset, joiden myötä jäsenvaltiot saavat päättää GMO-elintarvikkeiden käytöstä ja rehun käytöstä alueella mutta haluan korostaa tarvetta selvästi määritellä toimenpiteet, joiden myötä jäsenvaltiot saisivat rajoittaa tai kieltää GMOiden tarvikkeiden järjestelmien käytön. Ja viittaan artiklaan kolme kohta 1 ja 15.1 asetuksesta. Siinä puhutaan mahdollisesta, että jäsenvaltiot voivat rajoittaa tai kieltää GMOiden tarvikkeiden järjestelmien käyttö omalla alueellaan korostan tarvetta säännellä tätä kysymystä. Eli jos pohditaan, mitkä jäsenvaltiot ottavat käyttöön toimenpiteitä perustuen aikaisemmin menettelyihin. Jäsenvaltiolla on tiettyjä kansainvälisiä velvoitteita kuitenkin minun näkökulmastani. Sanon jäsenvaltioiden pitäisi saada päättää näistä käytöistä ja kielloista ilman, että he antavat syyn sille. Minä olen sitä mieltä, että asetusehdotuksessa pitäisi säännellä myös tekijöitä, joihin puol- jäsenvaltiot voivat vedota, joiden myötä he haluavat rajoittaa tai kieltää sitä, että GMO-tarvikkeita kerroja käytetään, jolla he voivat suojella omaa, omia kansallisia intressejä. Kiitos. Kiitoksia tästä lyhyestä puheenvuorosta, että Holbus. Äh, herzlichen Dank. Kiitoksia. Kyse ei nyt ole siitä, että meillä on erilaisia lupamenettelyitä tarvittaisiin Euroopassa, kun kyse on muuntogeenisistä tuotteista sisämarkkinoilla, vaan meidän täytyy miettiä, mitä kriteereitä käytetään näiden geeni, muuntogeenisten elintarvikkeiden osalta. Komissio lähtee siitä, että jäsenvaltiot eivät esitä mitään tieteellisiä perusteita, vaan sosiotaloudellisia tai poliittisia tai muita perusteita ja tämäkin tuli taas esille, mutta ei tämä pidä paikkaansa. EFSA on tieteellisesti osoittanut, että tämä on erittäin vaarallista, kun kaisellaan vaikka maissia, tarkkelystä. Niitä on risteytetty neljästä eri kasvista, niillä on erilaisia ominaisuuksia, ja niihin liittyy riskejä. Niitä ei ole tutkittu vielä kunnolla. Eli tieteellisesti tieteelliset näytöt aina lakaistaan maton alle ja sitten nyt sitten jäsenvaltioille halutaan sysätä tämä vastuu. Eihän tätä näin voi demokraattisesti hoitaa. Juncker ei halunnut purkaa ainoastaan byrokratiaa, vaan hän hän sanoi myöskin, että lupamenettelyt EFSAsta ovat epädemokraattisia ja epätieteellisiä. Hän puhui näin. Ja me tarvitsemme tieteellisesti hyvin perusteltuja kriteereitä, ja näin nämä lupamenettelyt pitää toteuttaa, ja sen pitää sitten koskea koko Eurooppaa. Kiitos tänään Agniu. En voi olla tuomatta esiin valiokunnalle, että Jose Bove on tässä läsnä ja hän äh, on tuhonnut äh, GMO viljelmiä ja tässä on edustaja, joka on äh, uhkailusta huolimatta viljellyt GMO kasveja omassa maassaan. Tämähän onkin tasapainon valiokunta siis. Me nyt puhumme GMO elintarvikkeiden käytöstä karjan rehuna ja 22 äh, miljoonaa tonnia rehua tuodaan. Tämähän on hämmästyttävä luku, sitä on vaikea korvata. Minä itse olen vapaan kanan munakasvatussektorilla itse ja siellä on sitouduttu siihen, että käytiin GMO-vapaata proteiinia, mutta on ihan vaikeampaa sitä saada, kun Euroopan unionin säädöt ovat sellaisia, että sekoituksessa ei saa olla lainkaan GMOta ja 680 puntaa tonnelta joudun maksamaan tällaista rehusta, josta en tiedä mistä se tulee. Minä sanon, että minun on pakko surmata niin kun minulla ei ole sitä rahaa ruokkia. Ja tämä vapaakana sektori ei lainkaan saa käyttää GMO ähm, rehua, ei lainkaan. Ja varoitan teitä nyt seuraavasta muissa jäsenmaissa, jos te kiellätte äh, GMO-soijapapujen tuonnin, teillä tulee olemaan vaikeuksia ruokkia karjaan kilpailukykyisellä hinnalla. Ottakaa tämä huomioon. Ei geenimuunneltu soja on hyvin vaikea kasvattaa ja 26 prosenttia kuiva-aineesta äh, on kuitenkin äh, siinä proteiinia toisin kuin muissa sojatuotteissa. Te kerjäätte ongelmia tällä. Kiitos. Kiitos sitten Bazum. Kiitos puheenjohtaja. No, jäsenvaltioiden on tässä komissio täytynyt tässä tehdä päätöksen ja no, tässä ei ole pohdittu kansanterveyttä, vaan te olette, tässä on päätetty antaa lupa näille tuotteille – ja komissiolla on tapana päättää se osalta huolesta. Kuitenkin väitätte, että tämä ehdotus ei tule vaikuttamaan GMOiden myöntämis, lupamyöntämisiin. Sitten paitsi muista, että jäsenvaltiot eivät saa ryhtyä toimiin, joka on sopimuksen vastaan, joka liittyy tuotteiden vapaa liikkuvuuteen. Tosiassa jäsenvaltioilla on juridinen muuri edessään, ja se niiden on pakko tuoda GMO-tuotteita, vaikka jäsenvaltio ei käytäkään tämmöisiä tuotteita ja naapuri hyväksyisi sen, niin vapaan liikuuden logiikka johtaa siihen, että tämä valtio sisämarkkinoilla on GMO-tuotteita. No, toisaalta niitä, jotka haluavat, että kielletään GMO-tuotteet ja ainoa hyväksyttävissä olla GMO-politiikka liittyy siihen, että olisikaan kansallista tuotantoa ja kansallista kulutusta. Kiitos. Kiitos teille, Andrea. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi sanoa komissiolle, että jos sen ehdotus on tehty demokraattisen tahdon ja avoimuuden nimissä, kuten tässä mainittiin, GMO-tuotteiden säätelyn purku, joka tehtiin 90- ja 2000-luvun alussa, on jokin, mitä pitäisi uudestaan arvioida. Monet kansalaiset, ja tästä ollaan muistutettu, vastustavat GMO-elintarvikkeiden käyttöä. Se järjestelmältä ehdotetaan on ongelmallinen, sillä jäsenmailla tulee olemaan oikeudellisia vaikeuksia rajoittaa tai kieltää GMO-tuotteiden viljelyn ja tämä tulee olemaan vaikea puolustaa tuomioistuimen edessä. Minä en ymmärrä, miksi komissio ei pidä mielessä sisämarkkinoiden yhtenäisyyden periaatetta. Se monimutkaistaa tilannetta. Näinhän on sanottu. Ja lopultakin muutama kuukausi sitten me myönsimme jäsenmaille oikeuden rajoittaa tai kieltää GMO-viljelyn alueellaan. Teidän aloitteenne ei saa luoda laillista ja taloudellista sekasotkua, joka tämän äm, tehdyn päätöksen asettaisi kyseenalaiseksi viljelyn alta. Kiitos. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că se cam vede care o să fie soarta acestui document trimis de comisie. Me voimme jo nähdä, miten tälle ehdotukselle käy. Ongelma muualla EU-ssa. E Tässä nyt puhutaan siitä, mitä jäsenvaltiot voivat tai eivät voi tehdä voivatko viljellä vai eivät, voivatko ne rajoittaa muuntogeenisiä organismeja, mutta niin kauan kuin meillä on tuontia, niin aina on eriarvoista kohtelua eurooppalaisten viljelijöiden suhteen. Jos päätetään, että nämä muuntogeeniset organismit vaikuttavat ihmisen terveyteen ja että ne ovat vaarallisia kansalaisille, tai ainakin valtaosalle kansalaisista, niin silloin meidän pitäisi kieltää tuonti kerta kaikkiaan, koska Tämähän on etu yrityksille Argentiinasta tai muualta, jotka voivat tuoda tuotteitaan EUn alueelle, mutta meidän viljelijämme eivät voi tuottaa näitä tuotteita. Eli joko me annamme luvan näille tuotteille tai sitten ne kielletään, mutta ei se koske sitä viljelyä, vaan myöskin tuontia. Ja tällä tavalla voidaan ratkaista ongelma. Muussa tapauksessa muut valinnat ovat suuri ongelma, eivät pelkästään meille, vaan kaikille muille jäsenvaltioille, joiden kanssa meillä on suhteita. Kiitos. Ale będziesz też problem z konkurencyjnością. Niin, tämä liittyy tietysti myöskin kilpailukykyyn. Niin, tässä komission ehdotuksessa on alun perin ollut virhe, eli EFSA. EFSA on saanut avainroolin, joka mielestäni ei ole perusteltua, aikaisemmatkin puhuttavat tästä ja haluaisin korostaa, että EFSA on tie, ei ole tieteellisesti kykenevä, ja siis tämä oli henkilökohtainen kantani, vaan tämän muiden kanta, jotka ovat tästä puhuneet. Eli EFSA ei pysty tekemään tällaista arviota. Ja sitten kaksi muuta asiaa. EFSA on hyvin lähellä teollisuutta, eli EFSA on tehnyt myönteisiä päätöksiä monista näistä asioista, eli tässä ei ole mitään suodatinta tai organisaatiota, joka tekisi työtä Euroopan hyväksi, vaan meidän täytyy nyt muistaa, mitkä ovat EFSAn tehtävät ja että sen myöskin riippumattomuus on nyt kyseenalaisen. Ja se tapa, millä jäsenvaltiot on pakotettu käyttämään juristeja, jotta sitten voidaan estää nämä luvat, niin sitten juristit tulevat ansaitsemaan tällä rakenteella hyvin paljon rahaa, eli todellakin meidän pitää miettiä ja työstää vielä tätä asiaa. Sitten Melior. Kiitoksia. Opt-out-sääntely muuntogeenisten elintarvikkeiden rehun osalta voitaisiin vielä kuvitella, että jäsenvaltiot itse saavat tehdä päätöksen, koska tämähän liittyy maaperään. Nyt puhutaan varastoinnista, muuntogeenisten rehujen käytöstä. Ja tässä nyt puhutaan vain tästä käytöstä, joka sitten voidaan ottaa tämän optautin piirin ja tätä ei voida toteuttaa. Tämä on sisämarkkinasääntöjen vastaista, enkä voi kuvitella, että muuttamalla tätä asetusta voitaisiin päästä jotenkin eteenpäin. Eli olen samaa mieltä valmistelijan Dessin kanssa siitä, että meidän täytyy selkeästi osoittaa, ja nyt parlamentti on saanut mustan pekan komissiolta, ja meidän täytyy palauttaa se komissiolle, ja komission on tehtävän työnsä, ja meidän täytyy muistaa kuluttajien toiveet, ja mahdollistaa se, että maatalous jatkuu Euroopan unionissa. Kiitoksia, Jaar. Kiitoksia. Kaksi huomiota. Ensinnäkin tämähän on jatkoa edelliselle kysymykselle. Esimerkiksi muuntogeeniset siemenet ja sitten siltä osin sisämarkkinat on jo tuhottu ja nyt sitten otetaan elintarvikkeet mukaan. Riippumatta millä puolella on, siis tämä ehdotus ei ole mahdollista panna täytäntöön tai valvoa. Eli jos ajatellaan vaikka Tsekin tasavallan raja-alueita, miten siellä sitten näitä tuonteja voidaan valvoa. Eli haluammeko ottaa takaisin rajatarkastukset? Eli ehkä elintarvikkeita voitaisiin vielä valvoa näillä vanhoilla rajoilla. Ja ehkä Saksan sisälläkin pitäisi osavaltioiden välillä harjoittaa valvontaa, eli tätä ei voida toteuttaa, eli tämä täytyy torjua. Ja sitten, mitä me teemme? Tällä on vähän taustaa. Meillä oli sopimus tieteellistä näyttöä, sitten komissio ja neuvosto tekivät yhteisen päätöksen. Tämä on aina tällainen kierto. Sanotaan, että EFSA ei ole pätevä tai sopiva tähän tehtävään. Ja olen samaa mieltä, koska meillähän on komissiolla, parlamentilla ja neuvostolla on vastuuta tässä kysymyksessä. Ja meidän pitää nyt tässä päästä oikein eteenpäin. Me vain kierrämme tätä kehää. Ja sitten tulee tämä, siis tällainen ehdotus komissiolta, johon täytyy sitten löytää ratkaisu. Eli puheenjohtaja EFSAsta voidaan puhua, mutta haluaisin kyllä tietää, että miten se pystyy tekemään tällaisia tieteellisiä analyysejä. Kiitos, Tän Nicholson. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme kaikki tietoisia näistä omista liittyvät GMO-lupiin. Tässä on syntynyt epävarmuutta, ja samaa mieltä komissaarin kanssa, kun hän kertoi valiokunnalle, että tämä status quo ei ole kestävä, mutta valitettavasti nämä ehdotukset eivät ole lähelläkään tarjomassa ratkaisua se, että jäsenvaltiot voivat kieltää GMOt alueellaan, vaikuttaisi tuhoisasti sisämarkkinoiden toimintaan ja myöskin kauppasuhteisiin ja maatalouden kilpailukykyyn. Kuten tiedämme, tämä valiokunta käsittelee paljon näitä GMO-kysymyksiä. Meillä on hyvin riippuvaisia Euroopassa, 32 miljoonaa tonnia soijaa joka vuosi, kun me tuomme komission edustaja oli oikein, kun sanoi, että tässä pitää keksiä tapa, jolla tätä voitaisiin tuottaa lisää itse, sillä on hyvin vähän EGMO-soijaa Euroopassa tällä hetkellä käytössä, joten pitää pohtia, että miksi ne pohdimme sitä, että pannaan täytäntöön lainsäädäntöä jossa tätä kapasiteettia luoda elintarvikkeita tuhotaan. Tämä on hyvin vaikea, kun mietitään haasteita, jotka liittyvät muun muassa väestön kasvuun. Ehdotus myös siitä meitä pois kohti tieteelliseen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Vaikutusten arviointihan ei ole tehty liittyen ehdotuksen lisäksi jäsenvaltioiden opt-outit eivät perustuisi tieteelliseen näyttöön myöskään. Mitä jos kolmannet maat käyttäisivät kriteereitään kieltämään meidän vientimme, joten minä uskon, että komission pitäisi ottaa tämä takaisin. Toivottavasti valiokunta äänestää tätä vastaan. Minusta tämä muuten heikentäisi EUn elintarviketuotantoa vakavasti. Ja se on täysin kestämätön ratkaisu. Dziękuję pani poseł Kiitos tänä Juuso. Presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on todella ongelma, koska me olemme riippuvaisia edelleen näistä muuntogeenisistä organismeista, eli niiden käyttöä jatketaan, mutta tässä on käytetty argumenttia, jota emme voi hyväksyä, eli että EFSA ei pysty tekemään ne tällaista analyysiä. EFSAn johtokunta ei puutu tutkijoiden työhön. Nämä tutkijat ovat auktoriteetteja EU:ssa ja itse oli tarkkailemassa näiden tieteellisten paneelien valintaa ja näin heidän CVnsä ja he ovat hyvin päteviä henkilöitä ja riippumattomia ja ei ole minkäänlaista eturistiriitaa. Johtokunta ei puutu EFSAn tieteellisiin analyyseihin. Ja siellä on valittu riippumattomia henkilöitä ja minulla oli mahdollisuus olla tarkkailemassa näitä paneelin valintoja. Jos me emme pidä EFSAn lausunnoista, niin emme voi sanoa, että se johtuisi näistä tutkijoista. Nämä ovat lausuntoja, jotka on laadittu kunnolla. Ja sitten ehkä me emme halua muuntogeenisiä organismeja, se on sitten eri asia. Mutta niitä käyttää, jos me ei halua viljellä niitä, niin ei sitten niitä tarvitse viljellä. Mutta jos nyt sitten sanotaan, että korvataan jotain palkokasveja toisilla, en nyt tiedä, onko vaikutus sitten sama, kun ajatellaan rehun tuotantoa eläimille. Kiitoksia. Dziękuję pan poseł Flanagan. Sitten Flanagan. This stage has been said. Kaikki on jo sanottu tällä hetkellä. Ei ole mitään järkeä toistaa sitä, muut jo sanoivat. Kiitoksia. Piękne wystąpienie, bardzo dziękuję. Pani poseł Kadenbach. Uh, Se oli hyvä, että Kadenbach. No kaikkea vielä ei ihan sanottu. Vielä ei viitattu siihen, tämähän on harvinainen hetki nyt parlamentissa. Olen ympäristövaliokunnassa jäsen ja tässä valiokunnassa enkä koskaan ole kokenut, että tämä monimuotoisuus on tällaista. Eli ympäristövaliokunta ja maatalousvaliokunta ja yksittäiset ryhmät ovat samalla kannalla. Eli paljon on tapahtunut ja nyt on selvää, että meillä on epäilyksiä tämän ehdotuksen suhteen. Juncker lupasi yksinkertaista byrokratiaa ja nyt on nähty, että tässä olisi tapahtunut päinvastainen. Ja tässä on suuria ongelmia. Eli tämä nyt on ihan silmän lumetta. Eli jäsenvaltiot, jotka haluavat estää tämän muuntogeneettisten elintarvikkeiden tuonnin, niin voisivat tästä luopua, mutta todellisuudessa näitä kaikkia voidaan riitauttaa. Eli tässä nyt sitten pilluskellään jäsenvaltioiden selän takana. Eli tässä halutaan sallia muuntogeenisen äh, materiaalin tuonti EUhun ja sitten meillä on epävarmuutta oikeudellisesti ja mielestäni tämä on asia, jota kansalaiset tai jäsenvaltiot eivät halua, eli meidän täytyy tämä torjua. Eli Tämän viestin haluaisin välittää komissiolle. Ja ympäristövaliokunnassa on puhuttu ihan samalla tavalla kuin täällä tänään. Pani Polseu McGuinness. Kiitos, Aivan lyhyesti puheenjohtaja, olipa mielipiteen ehdotukseen liittyen mikä tahansa, uskon, että komission aloite on erittäin hyvä. Se selkeästi kertoo meille, että me täysin olemme riippuvaisia äh, GMO-soijasta proteiinin lähtenä ja kaikki äh, väitteet siitä, että tämä hyvin nopeasti voisi muuttua, eivät ole itse asiassa perusteltuja, mutta me olemme tässä ongelman edessä ja tämä on hyvin äm, ovella poliittinen aloite komissiolta. Se sanoo jäsenmaille, te halusitte päätäntävallan, tässä se on. Selkeästikin tämä valiokunta, joka ei ole aina samaa mieltä kaikista asioista, on samaa mieltä tämän aloitteen suhteen, mutta me emme varmaankaan halua samanlaista lopputulosta kaikki, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Haluaisin selvennyksiä tiettyihin asioihin. Komissio sanoi, että aloite tekisi mahdolliseksi jäsenmaille kieltää ähm, käytön, mutta ei GMO-soijan tuomista. Miksi sitä tuotaisiin, jos ei sitä haluta käyttää? Ja sitten sosiaali, se taloudelliset vaikutukset, hiukan enemmän tästä olisi mielenkiintoista kuulla. Dziękuję, pan przewodniczący De Castro, bardzo proszę. Sitten De Castro, olkaa Presidente, mä molto si Kiitoksia, paljon tuli jo sanottua. Kuten kuulitte, ryhmäni on hyvin epäileväinen tämän suhteen ja Tietysti odottelemme sitten Dessin, tai odotamme Dessin ehdotusta, mutta komission ehdotus jollain tavalla nyt on herättänyt keskustelua. 95 prosenttia sojan tarpeesta katetaan tuonnilla, joka on hyvin pitkälti muuntogeenistä. Eli tämä nyt käynnistää keskustelun. Eli emme nyt saa olla tekopyhiä. Eli toisaalta vastustamme muuntogeenisiä organismeja, mutta kuitenkin niitä tarvitaan. Ja niitä ei ole helppo kuitenkaan korvata 37 ton, miljoonaa tonnia soja, joita Eurooppaan tuodaan. Eli tämä nyt herättää siis keskustelua ja uskon, että enemmistö sitten haluaa palauttaa ehdotuksen komission sitten kun on hiukan selvitetty asioita Joskus noudatamme näitä ohjeita, emmekä aina ymmärrä, että vaikutukset viljelyihimme ovat hyvin huolestuttavia. Kiitos. Kiitos, sen Kiitoksia. No, tähän on enää vähän lisättävää. Nythän on jo alueita, kuten minun alueeni, jossa vapaaehtoisesti voidaan viljellä, muun, tai siellä on eh, luovuttu muuntogeenisistä viljelmistä. Ja sitten on vielä myyntiargumentteja näiden tuotteiden merkinnän osalta. Ja mielestäni tämä on vapaaehtoinen päätös. Ja mielestäni se on ihan järkevää. Ja tämä ehdotus sitten sinänsä. Tämä on hiukan omituista, jos nyt käyn tätä läpi. Tämä sisä, että tämä ei vaikuttaisi sisämarkkinoihin eikä johtaisi kilpailuvääristymiseen. Ja jos katsotaan vaikka mitä tapahtui sikaruton osalta, jos yhdessä maassa sallittiin muuntogeeniset organismit toisessa ei, niin totta kai se johtaa kilpailuvääristymiseen. Ja kuten Agines sanoi, jos tämä on provokaatioita, niin tämä sitten on onnistunut hyvin, kun mitä nyt on kuultu ympäristövaliokunnassa. Niin komission jäsenhän puolusti tätä ja minusta tuntui, että olen huolissani näiden toimijoiden pätevyydestä. No, tämä on vähän vääristynyt tämä keskustelua. On puhuttu muuntogeenisten organismien viljelystä ja sitten jäsenvaltioiden vastuusta. Ja nyt sitten huomaan, että Euroopassa ei ole viljelyä. Meillä on vain muutama tuhat hehtaaria Espanjassa, mutta muuten ei mitään. Eli täällä on puhuttu asioista, joita ei oikeastaan ole olemassakaan. Ja kyse on siis näistä tuonneista ja niiden tuonnin kielosta Eurooppaan. Ja meidän täytyy pohtia näitä asioita, mitä tulee proteiinikysymyksiin Euroopassa. Mutta tämä komission ehdotus ei auta meitä etenemään tässä asiassa. Bardzo dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy. Kiitoksia. Eli kaikki puheenvuorot on nyt kuultu. Täytyy nyt muistaa, että odotuksemme ja mahdollisuudet todellisuudessa ovat erilaiset. Ja myöskin yhtenäisyytemme ei mahdollista meitä pääsemään eroon tästä ongelmasta. Vaikka palauttaisimme tämän ehdotuksen komission, niin meidän täytyy ensin keskustella kunnolla näistä asioista. Muuten maailman markkinoilla emme pysty kilpailemaan. Ja sitten on harmi, että me emme ole mukana päättämässä, mitä tapahtuu maailman markkinoilla. No niin, sitten komission edustaja Niko, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos jäsenille kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Pyrin vastaamaan yhteisesti näihin kysymyksiin, jotka olivat toistuvasti esillä. Ensinnäkin useita kertoja esitettiin kysymyksiä liittyen yhtenäismarkkinoihin ja tarpeeseen. Rajavalvonnalle, kynnysarvoille ja muille halusin sanoa, että totta kai kun puhutaan sitä, että kiellettäisiin käyttö tietyssä osassa tai tietyllä jäsenvaltojen alueella, niin ei puhuta tätä, sitä, että kieltäisiin sen liikkumista EUn rajojen yli, joten rajavalvonta ei tietenkään ole tarpeen tätä tarkoitusta varten. Sisämarkkinakysymystä analysoitiin hyvin yksityiskohtaisesti ja totta kai olemassa vain Akin mukaan on tiettyjä ehtoja, joiden mukaan sisämarkkinoiden sääntöjä niin voidaan puuttaa 36 perussopimuksessa selvästi antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille äh, asettaa poikkeuksia sisämarkkinoisääntöihin ja tämmöisen ensimmäinen ja viimeinen poikkeus. Ja sitä käytetään laajalti muilla alueilla mukaan lukien maataloussektorilla, kuten varmaankin hyvin tiedätte joten tämä on hyvin tärkeää muistaa. Toinen asia, mikä otin esille, onko mahdollisuutta tuottaa enemmän proteiineja EU-ssa. Täytyy sanoa, että niin kuin selitin jo, tuotannon lisäminen, tätä 20 kertaista tarvittaisiin tilaa, eikä ole tilaa Euroopassa sille, että lisättäisiin proteiinituotanto 20 kertaiseksi, paitsi jos lopetettaisiin muiden lajien tuotanto, muiden viljojen tuotanto ja tämä on totta kai hyvin tärkeä asia. Lisäksi ö, olosuhteet, nämä fyy- muussa sääolosuhteet, proteiini, kasvien tuotannolla Euroopassa eivät sallisi sitä, vaikka pellot olisivat tyhjinä, ei voitaisi tuottaa noin paljon proteiinia alueellamme. Joten halusin vain puhua tämän asian selväksi. Lisäksi oli kysymys liittyen yhtenäismarkkinoihin haluan muistuttaa, että nykyisessä kehyksessä on mahdollisuus käyttää suojalauseketta, jota olikin haastettu itse asiassa. Sitä on aika usein käytetty tieteellisvaltion toimesta menneinä vuosina. Ja sillä on täysin sama vaikutus kunnianhimoisilla toimilla, mikä tarkoittaa sitä, että tietty alue ei kuulu sisämarkkinoihin tiettynä suojalausekeaikana. Ja siinä on verrattu useasti ja se ei luonut ongelmia, joita täällä mainittiin tänään. Joten uskoakseni meillä on jo kokemusta tästä asiasta ainoa ero on, että suojelausekkeessa se, ja siihen, että vedotaan tämä liittyy uuteen tieteelliseen tietoon, kun taas me käytämme syytä tai muita syitä tähän kieltoon, mutta vaikutus markkinoihin on täysin sama. Sitten EFSA-kysymys mainittiin useasti. Haluaisin sanoa hyvin selvästi, että tämä päätöksen teki Euroopan järjestelmä, että olisi yksi viranomainen, joka päättäisi tieteellisestä näytöstä ja elintarviketurvallisuustiedosta. Meidän pitäisi syyttää EFSA siitä, ettei se ole voinut puuttua tähän vastustukseen, joka mainittiin täällä liittyen GMOihin. Ja tämähän liittyy ihmisiin, jotka eivät liity tieteeseen. Tämä liittyy muassa kulttuuriin, etiikkaan ynnä muuta. Tämä ei ole EFSAn rooli. EFSAn pitää arvioida tieteellisesti asioita, ja kuten sanottiin, Ajuussa sanoi tämän, olen vakuuttunut siitä, että tämä tehdään korkeimpien tieteellisten standardien mukaan, jos lopputulos on positiivinen ja komissiolla ei ole tulos, äh, kyllä tai ei ääntä jäsenvaltioiden, niin sen pitää äänestää tämän tieteellisen päätöksen mukaisesti perustuen eh, näihin tietoihin. Ei ole yllättävää, että päätökset seuraavat tätä tieteellistä näyttöä näissä tapauksissa. Se, mitä me nyt tarjoamme, se voitaisiin verrata nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisen, joka täydentää niiden jäsenvaltion toimintaa, jossa on mainittuna näitä muita syitä joita sovelletaan jäsenvaltioissa, eli optautit ovat mahdollisia. Mielestäni tilannetta pitäisi verrata nyt siihen, mitä ehdotettiin, eikä mihinkään ideaalirakenteeseen, sillä niitä ei nyt olla panemassa täytäntöön. Hyvin tärkeä kysymys jätettiin, sen teki jäsen McGuinness liittyen sosiaalisiin vaikutuksiin. Haluan myös vastata tähän. Kyllä, jos kielto koskettaa koko EU-aluetta, niin se on järkeä, että tehdään vientejä, mutta jos on tiettyjä alueita, joissa on opt-out käytössä, niin silti pitäisi olla mahdollista liikkua ja siirtää GMO-proteiineja esim. eläinryhmien kohdalla ja viedä ne Euroopasta paikkoihin, joissa niitä voidaan käyttää. Tämä johtuu siitä, että ollaan nyt yhdellä alueella ja sen takia aloittaa mahdollista pitää voimassa. Ja ne tulee valvoa, että tämä voisi olla mahdollista. Ja sitten päästään ongelmiin käsiksi, jotka liittyvät rajavalvontaan. Se tulee sosiotaloudellisiin vaikutuksiin. Tämä on hyvin tärkeä asia, kuten sanoin niin Tätä voidaan arvioida luultavasti vasta silloin, kun tiedetään, kuinka paljon tätä käyttöä tullaan kieltämään millä alueilla. Muuten on miljoonia vaihtoehtoja, joita on mahdotonta arvioida vakavasti ottaen, joten tämä asia kuuluu jäsenvaltioille, jotka sitten lopulta päättävät, jos siis tämä mahdollistettaisiin osa- olla osallistumatta. Vasta sitten voidaan arvioida näitä vaikutuksia, niin kuin sanoin alustuksessani. Lopuksi Castro mainitsi, että meidän ei pitäisi olla tässä kaksinaamaisia. Tämä on kuitenkin tärkeää. Pitää olla hyvin selkeitä siitä, että tilanne tällä hetkellä on sellainen, että on jäsenvaltioita, jotka äänestävät vastaan tai äänestävät tyhjää Euroopan tason päätöksissä. Toiseksi GM-oiden käyttö rehussa tapahtuu samalla kritisoidaan neuvostoa, että se hyväksyy näitä GMOita, joten itse asiassa tämä on hyvin hankala tilanne. Joten uskon, että meidän pitää olla rehellisiä ja sanoa, että aina on vaihtoehtoja. Ja nyt on vaihtoehto äänestää vastaan. Jos olisi enemmistö ääni vastaan, niin no ei olisi ongelmaa. Tai sitten voidaan äänestää puolesta, mutta sellaista tulosta ei ole ollut, joten ei pitäisi unohtaa, että tämä ei tule muuttumaan. Edelleenkin käydään kaksi äänestyskierrosta vetomusvaliokunnassa, jossa voidaan päättää, jos halutaan kieltää tai jos halutaan sanoa kyllä. Puhutaan vain tilanteesta, jossa no, jostakin syystä jäsenvaltiot eivät osoita ö, kantaansa, jossa on kolmas osa puolesta, kolmas osa vastaan, kolmas osa tyhjä. Silloin kaikki siis ovat hiljaa, no eivät kaikki, se ei olisi reilua, mutta monet hiljaa odottavat, että asia hyväksytään, koska heidän pitää käyttää tätä asiaa kotonaan, mutta sitten kritisoivat komissiota Eli me sanomme, hyvä on, annetaan nyt oikeudellinen vaihtoehto niille, jotka vastustavat asiaa, olla osallistumatta ja sitten nähdä, mikä on todellinen tilanne Euroopassa, mikä on hyvin tärkeää. Kyllä, huomasin ENVI-valiokunnassa ja täällä myös, että ollaan yksimielisesti tätä vastaan, mikä on harvinaista tuosta. Mutta me tulee sanoa, että on hyvin tärkeää analysoida, miksi ihmiset vastustavat tätä ehdotusta. Sillä on kaksi perussyytä on ryhmä niitä, jotka vastaavat GMOita, ja heillä on hyvin täysin eri syitä verrattuna niihin, jotka puoltavat asiaa. Ja me pyrimme löytämään tavan, jolla tilanteesta tulisi selkeämpi, kun äänestetään GMOiden hyväksymistä tulevaisuudessa, joten tästä syystä ehdotus on tehty tuolla tavoin. Niin pitää sanoa, että olemme käyneet läpi kaikki teoreettiset vaihtoehdot, jotka ovat mahdollisia teknisesti Ja tämä vaihtoehto oli ainoa, jota voidaan työstää, sillä kaikki muut vaihtoehdot olisivat joko sitä, että kumottaisiin tai voitaisiin uudestaan perusopimukset tai jännitysmekanismit. Nä- näitä asioita ette varmasti ikinä kannattaisi, olen varma siitä, joten haluaisin sanoa, että jos pitää muuttaa nykytilannetta, niin nyt on tilaisuus, ja tätä me ehdotamme. Voi olla, että se ei saa kannatusta, se on tietysti oikeutenne, mutta siinä tapauksessa palaamme lähtöruutuun ja ei ole paljon monia vaihtoehtoja, miten tästä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Des vielä. Ja en karehdi sinua, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. niin tartun mieleen tähän tehtävään. Haluaisin kiittää kollegoita tästä keskustelusta, koska voin nyt korostaa, että tämä oli hyvä keskustelu. Itävaltainen kollega sanoi asioita, joita voin tukea, vaikka Juncker tuleekin minun poliittisesta puolestani. Niin hän nyt pelaa tässä likaista peliä ja me emme siihen lähde mukaan. Tämä teema ei sovi tällaiseen pelailuun, kun ajatellaan nyt komission, parlamentin ja neuvoston välisiä suhteita. Ja Niko, haluaisin onnitella teitä. Ja jos te toimitte vapaassa taloudessa, niin ehdottaisin teitä kyllä vuoden huippumyyjäksi. Mutta me emme nyt emme tätä roskaa teiltä osta. Eli me nyt palautamme teille tämän surkean ehdotuksen, joka ei johda mihinkään uuteen tai hyvään Euroopassa. Ja toivottavasti enemmistöllä voimme saada tämän päätöksen mahdollisimman nopeasti ilman pitkää keskustelua. Ja Giovanni Lavia ympäristövaliokunnassa vastaa tästä ja hän on varmasti samaa mieltä. Löydämme kyllä ratkaisun, mutta emme sellaisen, mitä komissio toivoisi. Kiitoksia. Mutta varmaan uutta autoakaan emme saa ja vanhaa emme myy. Käsittelemme tätä 15. ja 16. heinäkuuta. Todennäköisesti vielä palaamme tähän asiaan useamman kerran. Ja se on ihan ymmärrettävä, tämä on kuuma peruna ja on vaikea löytää tähän ihan tällaista ratkaisua, mutta pyytäisin, että huomenna otatte äänestyskortit mukaan ja sitten huomenna meillä on äänestys ja toivotan teille hauskaa illanjatkoa ja Nichols, muistakaa kutsua Nicholson mukaan. Tämä on tärkeä aihe, eli muna-ala, TTIP-neuvottelut ja sitten Kopakotsiekan järjestämä maitoalan liittyvä tilaisuus ravintolassa. Eli kiitoksia ja hauskaa tänne